Good morning everyone. Hyvää huomenta kaikki. Kiitos, jos istuutuisitte. And uh, prepare your voting cards. Äänestyskortit valmiiksi. Haluaisin aloittaa äänestykset. I late on that. En halua, että tässä myöhästellään. Komission senkin on tulossa 11. Toivottavasti kaikki sujuu jouhevasti. Onko ollut kaikilla äänestyskortit mukana? Kovasti on liikkuvaista väkeä ilmeisesti valmistaudutte. Tarkistetaanpa ensin koeäänestyksellä. Thank you. So. Kiitos. Ensinnäkin, jos katsotte esityslistaa ja hyväksytte sen eikä ole kommenttejakaan, niin näin ollen se on hyväksytty. Muutama puheenjohtajan ilmoituskin minulla on. Meillä on Strasbourgissa tulossa ylimääräinen kokous maanantaina 13. päivä maaliskuuta kello 19 alkaen puolentoista tunnin verran. Silloin me keskustelemme komission jäsen Arjeskan Jeten kanssa liittyen jäseneltyy vuoropuheluun. Sitten toinen ilmoitusasia. Muutos Envisihteeristössä. Rouva Postu, hallintotyöntekijä, on tullut sihteeristöön kuunalusta lukien valiokunnan puolesta. Toivotan hänet tervetulleeksi. Hei! Tulkkausta on tarjolla 21 kielellä ja tavalliseen tapaan asiakirjat ovat tarjolla sähköisessä muodossa. Koordinaattoreiden suosituksetkin on teille toimitettu. Toivottavasti olette niihin paneutuneet. Jos ei ole mitään huomautettavaa, voidaan ne pitää hyväksyttyinä. Ja, ja jos ei kukaan myöskään esitä vastalauseita kokouspöytäkirjoihin kokouksista 8. Äh, joulukuuta ja 23. ja 4. tammikuuta, niin ne on hyväksytty. Eli nyt tein sen, minkä sihteeristö pyysi minun tekevän, ja nyt päästään äänestyksiin. Ensimmäisenä meillä on herra Tänäseskun mietintö, tarkistus 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No tarkistetaan. Jotkut ryhmät ovat vähän jakautuneita. Äänestys alkaa ja päättyy hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 anteeksi 58 tarkistetaan. Ehkä eri enemmistö, mutta mikä ettei. 58 äänestys alkaa. Ja päättyy Jaha. Hylätty, näin ollen. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Yksi ryhmä ei kantaansa näyttänyt. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 raukeaa 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyvä, lyötty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. toista puol raukeaako? Ei. Eli yksi toista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää. Käsiä ei oikein näkynyt, tarkistamme. Äänestys alkaa. Ai, siksi käsi on noussut. No äänestää kyllä täytyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ää, 70 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60, 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta. Anteeksi. Haluaa tarkistuttaa 78. Tarkistamme tuloksen 78. Äänestys alkaa. Mutta sanoisin, että ette oikein nosta kättänne. Niistä minä päättelen. Nostakaa käten ylös. Äänestys päättyy. Hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 89 puolesta vastaan tyhjää hylä. Tarkistamme. The vote is open. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 99 puolesta vastaan tyhjää. SCDltä ei mitään nähnyt. Tarkistamme siis. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 100 puolesta puolesta 100 vastaan tyhjää hyväksytty 100, 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 102 raukeaa 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten yhdessä 108 ja 109 puolesta vastaan tyhjää. Hmm. Tarkistamme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Missäs mennään? 110. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta anteeksi raukeaa. Niin kuin edellinen hyväksyttiin juu. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 129 puolesta vastaan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 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 raukea, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 44 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 45 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 46 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 47 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 48 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 5 50-49, ei kun 5 ja 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 ja 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. Kahdeksan. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. And the vote. Ja äänestys päättyy. And it is a... Ja hyväksytty. This, is done. Next vote. Seuraava äänestys. Gambusin mietintö Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 ai ei kuin 98 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. puolesta 105 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 105. Luulen, että se hyväksyttiin. Äänestys päättyy, selkeästi hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää, ylätty. 6 puolesta vastaan. Kuka on vastaan? Kuutosta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 107 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty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 tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 13 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yllätty yhden äänen menestyllä. 108. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 16 puolesta vastaan. Puolesta hänet vielä 16 tarkistuksen yhteydessä vastaan. Va- tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta. Tarkistus 19 vielä ja koneäänestys. Äänestys alkaa. Sanonko minä, että se hylättiin? Mutta se olikin hyväksytty. No voit aina oikaista, mikäli sanon väärin selkeästi hyväksytty. Käytin tässä väärää sanaa. Olisi pitänyt saada hyväksytty. 20. 18 ko? Sanonko minä, että hylätty? No tarkistetaan sitten koneellisesti tarkistus 18. Koittakaa nyt kestää. Äänestys alkaa. Tarkistus 18. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta. Pyydän anteeksi. Anteeksi kuinka? Aloite tarkistetaan tarkistus 48. Missä on kolme... Ai 28. Mutta se meni jo aikaa sitten. Ja jotkut ryhmät eivät toimi johdonmukaisesti. Ja heidän käyttäytymisensä muuttuu tarkistuksesta toiseen. Saattaa niin on hieman erilainen, mutta tämä tarkoittaa sitä, että äänestyskäyttäytyminen on muuttunut. 13, 113. Who is in favor? 118 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 32. The vote is open and the vote is closed. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti. Te teette minun elämästäni kovin vaikeaa, te aldelaiset. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 36. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. 42. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 10. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää.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 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 peria- hyvä, puolesta vastaan ja hyväksy, hylätty. 70 puolesta. No, tarkistetaan koneisesti 69. Is closed. Äänestys päättyy hyväksytty. Miten tässä näin kävi? Teidän käteen eivät nousseet riittävän nopeasti. Muuten en voi selittää tätä. Tämä on ihan selkeä juttu. Selkeästi oli, oli äänet vastaan. Tarkoitus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys äänestys alkaa. Äänestäkää nyt, hyvät ihmiset. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten seuraava asia. Tämän Konechnan mietintö, joka liittyy palmuöljyyn. Nyt yritän keskittyä, joten näyttäkää käsiä kunnolla. Um, so, first vote. Ensimmäiseksi äänestämme divin osasta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV-osa kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri kakkonen, mutta se onkin rauennut. Voisiko kertoa minulle, onko se rauennut? Sitten Agri 68 osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta ei kun tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kakkonen osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Täällä, onko täällä jokin agri täällä välissä? Oho, niinpäs onkin. Agri 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 3 2 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. TV11 osa 1 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Inta 15 osa 1 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. TV 17 osa 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 52 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV9 puolesta vastaan tyhjää hyväks, hyväksytty. Inta 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 osa 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti 1, 2, 8, osa 2. Äistys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Pyydän anteeksi. Akri 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. TV23 osa 2 raukeaa. TV25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 raukeaa. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV24 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. TV26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. TV28 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan. TV 28. hyväksytty. Sitten tv 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty, ei kun hyväksytty. tv 5 osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tv 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 24 puolesta vastaan tyhjää, ty, hyväksytty. 99 puolesta hyväksytty. TV27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Alkari 8 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta. Se onkin rauennut, pyydän anteeksi. Agri 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sanonko minä, että se oli osa kolme? TV3, TV5 osa kolme. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 6, 0 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, kuinka? Kuka täällä oikein puhuu? Ilmoittautukaa heti. Kuka tunnustaa? Nyt en ymmärtänyt. Voitteko käyttää mikrofonia? En minä muuten mitään kuule. Agri 62, okei. Okay. Agri 62, no tarkistetaan koneeseen. Agri 62. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 260. 263 puolesta. Vastaan. Hylätty. 265 puolesta. Vastaan. Hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistan koneellisesti. 21. When the vote is Close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 33. The vote is uh, that we are voting on third, uh, so we are voting. Äänestämme nyt kolme kolmosesta. Äänestys päättyy. Hyväksyt. 34 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 34, 35 puolesta vastaan tyhjää. Saanko meitä hylättiin? No, tarkistetaan sitten 35. The vote is uh, closed. Äänestys päättyy. No, it's adopted. Let's go I checked. Compromise. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää kai hyväksytty. Vastaankaan ei kättä noussut tai ei lähes yhtäkään kättä. No, viisi, 55 tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 51 raukeaa. 54 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

73 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 74 puolesta. ja sitä äänestetään 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Intalausunto. Ai siitä ei äänestetäkään. Sehän on hyvä uutinen. Viimeiselle sivulle Loppuäänestys, wow, eli koneäänestyksenä äänestys alkaa. Good surprise. So I'm waiting for everyone. No niin, jos sopii, että äänestätte, odottelen tässä. Äänestys päättyy. Me sovimme siitä. Kiitoksia kovasti. Näin päättyvät äänestykset. Onnittelut kaikille. Viiden minuutin päästä saapuu komissionisen vella. Älkää menkö kauas.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 Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. No, I think. Kiitos. So, dear colleague... No niin, hyvät kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan. Toivotamme yhdessä tervetulleeksi komission jäsenen Vellan. Kiitoksia kovasti, että tulitte tänne tänään. Kollegat, totta kai komissio sen ystävällisesti hyväksyi kutsun tulla tänne. Tämähän on osa jäsenneltyä vuoropuhelua vuotuista keskustelukollegat. No niin, kiitoksia kovasti. Eli komission jäsen, tervetuloa. Odotamme nyt mielenkiinnolla puhettanne 2017 työohjelmasta, painopisteistä tämän vuoden jälkeenkin. Olen aivan varma, että kollegat täällä ovat kovasti kiinnostuneita kuulemaan teitä erinäisistä aiheista, joita löytyy esityslistaltamme nyt tai myöhemmin. Eli minä en tämän enempää sano tervetuloa ja pyydän, että alustatte. Kiitos. Thank you, uh, Chairperson. Thank you, Adina. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia Nina. Arvoisat jäsenet, nämä keskustelut ovat todellinen virstanpylväs minun kalenterissani. Olen ollut vuosikymmeniä parlamentin jäsen, 38 vuotta Maltan parlamentissa toimin ja siksi näen nämä keskustelut hyvin tärkeänä osana vastuullisuuttamme. Ystävällinen keskustelu edistykseen liittyen on erittäin suureksi hyödyksi ja siksi arvostan mahdollisuutta puhua teille jo siitä, mitä voitte odottaa tulevaksi tulevina kuukausina. Me olemme nyt jo puoli välissä tämän komission kautta ja minä olen toiminut tehtävässä nyt kaksi ja puoli vuotta. Tämä tehtävä ensimmäisen kerran yhdistää vihreän ja sinisen ympäristön meri- ja kalastuskysymykset yhteen samaan salkkuun. Täytyy sanoa, että tämä yhdistelmä toimii hyvin. Meren yhdistäminen, valtamerien yhdistämisen yhdistäminen maahan on tehnyt mahdolliseksi luoda kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Näin voimme kestellä kiertotaloutta, muovikysymyksiä, merien saastumista, merien roolia ympäristöasioissa tai biodiversiteettihyötykysymyksiä, joita voimme saada aikaan laittoman kalastuksen vastustamisen alalla. Muutama päivä sitten puheenjohtaja Juncker esitteli Euroopan syntymätodistuksen valkean kirjan, joka tulee luonnollisesti kehittymään vielä tämän vuoden aikana. Hän asetti tämän keskustelun hyvin käytännönläheisen puitteistoon. Meidän täytyy tehdä se, mikä toimii ja mikä toimii hyvin meidän ympäristöpolitiikkaamme toimii hyvin. Euroopan unioni johtaa maailmanlaajuisesti alalla ja tarjoaa, kuten perussopimuksemme pyytää meitä tekemään, korkean tason suojaa kansalaisillemme ja pyrkii parantamaan ympäristömme laatua. Meidän ei pitäisi unohtaa sitä tosiasiaa, että me tarjoamme korkeaa suojelun tasoa, eh, josta kansalaiset muualla maailmassa voivat vain unelmoida. Puhdasta vettä, ilmaa, turvallisia tuotteita. Me olemme saaneet tämän aikaan yhteistyön ja sopimusten myötä, ja 27 jäsenmaata tulee tekemään näin tulevaisuudessakin ja johtaa esimerkillään. Me olemme yhdessä ryhtyneet globaalin johtoon kiertotalouden alalla. Me olemme murtaneet sen olettamuksen, että ympäristöedistys on jonkinlainen talouden jarru tai sosiaalisen hyvinvoinnin jarru. Päinvastainen on osoittautunut todeksi. Muutaman päivän kuluttua annatte neuvotteluvaltuudet esittelijänne täysistunnossa neuvotteluihin, jotka tulevat takaamaan sen, että me käytämme jätteiden taloudellisia mahdollisuuksia hyväksemme. Vuosi sen jälkeen, kun aloite on tehty, olen nyt hyvin vaikuttunut tämän parlamentin nopeasta etenemisestä. Haluaisin Simon Bonafeita ja varjoesittelijöitä onnitella siitä, että he ovat käyneet läpi lähestulkoon 2000 tarkistusta, jotta saisivat selkeän parlamentin kannan antaa aikaan. Näiden ehdotusten hyväksyminen tarkoittaa sitä, että polton tai hautaamisen sijaan käytämme uudelleen raaka-aineet, kehitämme niille markkinat, luomme liiketoimintamalleja ja tuemme työpaikkoja kiertotaloudessa. Kiertotalous siirtyy nyt teoriasta käytäntöön, paperilta todellisuudeksi. Meillä on paljon aloitteita, jotka tukevat investointeja, jotka tarjoavat oikeankaltaisia kimmokkeita ja jotka luovat muutosta. Tänä vuonna me tulemme toteuttamaan seurantapuitteiston, kuten olette pyytäneet itse, jotta voisimme mitata edistystämme kiertotalouden toimintasuunnitelman osalta ja jotta voisimme seurata kaikkia näiden aloitteiden kehittymistä. Tammikuussa komissio ehdotti päivitystä vaarallisten aineiden säädöstöön koskien sähkö- ja elektroniikan laitteita, ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että esittelijä on tarttunut tähän mahdollisuuteen. Me myöskin hyväksyimme lausuman koskien ähm, jätteistä energiaksi kiertotaloutta ja ohjeet jäsenmaille ja investoijille. Saamme hyvää edistystä aikaa, mutta kaikki kiertotalousasiat eivät kuitenkaan etene samalla tahdilla tai edes oikeaan suuntaan. Minun täytyy tässä yhteydessä kiinnittää huomionne tarpeeseen käsitellä lannoitekysymyksiä oikein. Meillä on selvää tieteellistä näyttöä siitä, kuinka suuria vaaroja ja haittoja liittyy kadmiumin käyttöön ja muovin esiintymiseen lannoitteissa. Jopa tuotteet, joissa on CE-merkintä, saattavat sisältää näitä riskejä. Komission ehdotus lannoitteasot asetuksen osalta määrittelee tarpeelliset kynnysarvot, rajoittaa vaarallisen kadmium- ja muovi ähm, saastumisen tason maaperässä. Ähm, kollegani Elisabeth Bienkonska johtaa työtä ja komissio jo on tarjonnut hyvin perustellun äh, siirtymäkauden kadmiumin leikkaamiselle 12 vuoden aikana teknologisia ratkaisuja on jo olemassa markkinoilla kuitenkin tällä hetkellä ja suuria mahdollisuuksia on niille eurooppalaisille yrityksille, jotka kehittävät parempia lähestymistapoja. Ne voivat siirtyä markkinoilla johtoon. Vetoan tähän valiokuntaan, jotta se takaisi johdonmukaisuuden ja yhteisen sitoumuksemme muovin vähentämiseksi maaperästä ja vedestä, kuten myöskin meriympäristöstä. Meidän täytyy taata se, että tämän lannoiteasetuksen myötä me emme laske Euroopan unionin ympäristöakin suojelun tasoa. Eli olkaa hyvä, että tarkastelkaa hyvin tarkkaan taloudellista ähm, näyttöä, joka tukee komission aloitetta. Toivon vahvasti, että voimme tulevaisuudessakin luottaa tämän valiokunnan tukeen ja taata sen, että säilytämme korkeat ympäristöstandardit ja jotta täytämme suuren yleisön odotukset. Teidän tehtävänne monissa kiertotalouskysymyksissä on ollut erittäin tärkeä. Aikaisemmin tänään avasin kiertotaloussidosryhmäkonferenssin komission tiloissa. Tämä tapahtuma jatkuu huomennakin taloudellisessa ja sosiaalikomiteassa. Keskustelut keskittyvät siihen, kuinka muodostamme kiertotaloussidosryhmäalustan. Haluaisin, että te olette keskeisessä roolissa tässä työssä yhteisessä ETSK ja alueiden komitean kanssa. Kiertotalous tuo yhteen yksityisen ja julkisen sektorin innovoijat, yrittäjät, mutta sillä on myös tärkeä inhimillinen ulottuvuus. Se, että huolehdimme eurooppalaisista resursseista taloudessa, tarkoittaa myöskin eurooppalaisten työpaikkojen suojelua, mutta nämä työpaikat ja pätevyydet tulevat muuttumaan. Tästä syystä toukokuun lopussa komissio tulee järjestämään Euroopan unionin vihreän viikon, jonka tarkoituksena osoittaa, minkälaista potentiaalia piilee vihreissä työpaikoissa eri sektoreilla, kun siirrymme kiertojärjestelmään. Toivon, että välitte tämän viestin omiin vaalipiireihinne ja myöskin täällä Brysselissä. Meidän täytyy osoittaa, että meillä on tulevaisuus ähm, eri koulutuksen asteilla ja se pätee myöskin kiertotalouteen. Me haluamme parantaa kansalaisten elämänlaatua. Ympäristötyössä on tarkoituksena elämänlaadun takaaminen. Emme saa unohtaa, että me teemme ehdotuksia ja neuvottelemme lainsäädännöstä tämä tavoite mielessämme. Yksi selkein esimerkki tästä on ilmanlaatu. Huonolaatuinen ilma on näkymätön tappaja, mutta meidän toimiemme ansiosta olemme onnistuneet varmistamaan sen, että kaikki hallitukset ottavat tämän ongelman tosissaan. Kansallisten äh, päästörajoitteiden direktiivin hyväksyminen joulukuussa oli oikea askel. Jos se toimeenpannaan oikein, se tulee puolittamaan lähestulkoon ähm, ilman saastumisen aiheuttavat terveys ähm, vaikutukset. Me voimme näin todellakin osoittaa, kuinka parannamme elämänlaatua, pidemme Euroopan kansalaisten elämän aikaa myöskin. Samoin kemikaalien alalla olemme käsitelleet kolmatta ympäristöllistä toimintasuunnitelmaa ja myrkyttömän ympäristön käsittää. Refite tulee varmistamaan sen, että Richin kanssa saamme vielä parempaa tulosta aikaan. Mitä tulee vesikysymyksiin, me vastaamme suuriin yleisiin huoliin koskien juomaveden laatua lainsäädännöllisellä aloitteella vielä tällä vuonna. Vesi on hyvin tärkeä resurssi, mutta me tarkastelemme myöskin sitä, kuinka voimme käyttää vettä tehokkaalla tavalla kierto tyyliin. Ei ole mitään järkeä käyttää juomavettä peltojen kasteluun esimerkiksi. Tulemme myöskin siis tekemään lainsäädännöllisen aloitteen, joka tarkoituksena on tukea käsitellyn harmaan veden kierrätystä. Phil Hoganin kanssa teemme läheistä yhteisvyötä, eh, jotta voisimme yhdistää vesi- ja maatalouskysymykset, jotta voisimme auttaa viljelijöitä omaksumaan kestävämmän lähestymistavan tämän hyvin tärkeän resurssin käyttöön. Me tulemme myöskin äh, käsittelemään kysymystä, joka on hyvin lähellä eurooppalaisten sydäntä, luontoa. Tämän näimme ennennäkemättömällä tavalla äh, siinä mielenkiinnossa, joka keskittyy lintu- ja luontotyyppidirektiiviin. Ilmoituksemme siitä, että nämä direktiivit palvelevat tarkoitustaan, äh, tehtiin vasta hyvin tiukan arvioinnin jälkeen ja teidän panoksenne tässä prosessissa oli erittäin tärkeä. Vaikka totesimme direktiivien palvelevan tarkoitustaan, luontotyyppidirektiivit selkeästi eivät kaikkia tavoitteita kuitenkaan ole täyttäneet. Olette jo kiinnittäneet huomion tähän päätöslauselmassanne, joka koski puoliväliarviointia Euroopan unionin biodiversiteettistrategiasta. Tämän todellisen potentiaalin toteuttaminen tulee riippumaan toimeenpanon merkittävästä tulevasta parantamisesta. Olemme sitoutuneet tähän tavoitteeseen. Teen monien komission jäsenten kanssa töitä ähm, ohjauksen alalla, kuten myöskin ähm, ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin kanssa, että voisimme luonnostella toimintasuunnitelman ja käsitellä näitä haasteita tänä keväänä. Tiedän, että minun ähm, pääjohtajani Daniel Kaleha Crespo antaa lisätietoa teille 21. maaliskuuta tästä asiasta. Ne tulee kansainväliseen tasoon. Me olemme vahvistaneet entuudestaan Euroopan unionin mainetta maailmanlaajuisena ympäristöjohtajana. Me sitoutumme aktiivisesti eh, kansainväliseen eh, valtamerihallintomallin muokkaamiseen. Viime vuoden marraskuussa me loimme 14 toimea sääntöjen, tietojen ja kestävän kasvun alalla. Tämä tulee osoittamaan Euroopan unionin sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme sitoutuneet valtamerien suojeluun ja kestävään käyttöön, kuten myöskin merialueiden resurssien suojeluun. Tässä yhteydessä, kun käsittelemme meri- ja valtamerikysymyksiä, kysymyksiä, meidän pitäisi valiokunnassa ehkäpä erityisesti keskustella vielä meristä ja meripolitiikastamme. Me olemme myöskin saaneet aikaan hyvää edistystä äm, luonnonvaraisten ä, äh, lajien ä, seurannan ja ä, uusien lajien alalla. Nyt meidän pitää tarkastella sitä, mitä muuta voimme vielä tehdä tulevina kuukausina. Muovi on monimuotoinen hyödyllinen materiaali, mutta meidän täytyy käyttää sitä paremmin ja kierrättää se paremmin meidän äh, muovistrategiamme. Äh, Lippulaiva-aloite tulee olemaan käytännönläheinen ja yksinkertainen tämän vuoden lopulla. Sillä tulee olemaan suuria vaikutuksia esimerkiksi meri äh, roskaantumiseen Kiertotalous tulee auttamaan meitä muokkaamaan koko lähestymistapaamme siitä, mistä muovi tulee siihen asti, mitä muoville tehdään, kun se ei enää palvele meitä. Me tulemme esittämään äm, tuotteiden, kemikaalien ja jätelainsäädännön välisen äm, kosketuspinnan käsittelemään nimenomaisesti kierrätystasoa. Euroopan unioni on ollut hyvin tärkeä myöskin agenda 2030 kehityksessä, jossa me sitoutuimme 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. Käsittelimme kysymyksiä, jotka koskettavat eurooppalaisia kansalaisia ja meidän mahdollisuuksiamme palvella näitä odotuksia ja Euroopan unionin kansalaisten tarpeita. Tämän vuoksi komissio tulee käynnistämään äh, monien sidosryhmien foorumin, jolla seurataan parhaiden käytänteiden vaihdantaa kestävän kehityksen tavoitteiden osalta kaikilla tasoilla ja kaikilla sektoreilla. Nämä tavoitteet ovat puitteisto nykyiselle ja tulevalle ympäristöpolitiikallemme. On ensiarvoisen tärkeää taata se, että niitä seurataan poliittisesti eh, ja niiden toimeenpanoa seurataan tehokkaasti. Tänä vuonna voimme odottaa myöskin Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden tekemää Minamatan yleissopimuksen ratifiointia joka tehdään ennen tämän yleissopimuksen voimaan astumista. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää tehdystä työstä koskien elohopeapakettia, äh, joka loi tietä äh, sille, että meillä tulee olemaan turvallisempi, terveellisempi, elopasta vapaa yhteiskunta. Yksi kaikkein tärkeimpiä komission tehtäviä on taata se, että jäsenmaat täyttävät lupauksensa, että ne toimeenpanevat lainsäädäntöä josta ovat yhdessä sopineet. Tämä saattaa tarkoittaa äh, tiukkoja toimia, mutta kun me teemme näin, me palvelemme yleistä etua tärkeissä kysymyksissä ja näin vahvistamme todella eurooppalaista projektia ja uskoa siihen. Esimerkiksi meillä on ähm, e, typin, typen oksidien suhteen tilanteen että vuonna 2013 lähestulkoon 70 000 ennenaikaista kuolemaa johtui niistä lähestulkoon kolme kertaa niin paljon kuin kuollon kolareissa koituu. Meillä on myöskin ongelmia ainakin 130 eurooppalaisessa kaupungissa. Näihin ongelmiin voisimme puuttua. Siksi me olemme aloittaneet menettelyt 12 jäsenmaata vastaan ja siksi olemme lähettäneet lop- lopullisen varoituksen viidelle suurelle jäsenmaalle, tämän vuoden tammikuussa. Me emme mielellämme rikkomusmenettelyä käynnistä, mutta täytyy tehdä selväksi se, että olemme valmiita siihen, jos jäsenmaat eivät toimi kunnolla. Minä oletan, että äm, missä valiokunnan työ koskien päästöskandaaleja tulee myöskin keskittymään tarpeeseen taata tehokas toimeenpano, jotta voisimme taata puhtaan ilman kaikille. Luonnollisesti on parempi taata kunnollinen toimeenpano eh, ilman, että tämä vaatii toi, tuomioistuimeen menemistä. Tämän vuoksi me olemme Euroopan unionin ympäristötoimeenpano katsauksen käynnistäne viime kuussa. Meidän täytyy tunnistaa ne alat, joilla jäsenmaiden täytyy tehdä vielä enemmän, ja me voimme auttaa niitä. Ne voivat jakaa parhaita käytänteitä ja oppia toinen toisiltaan. Tämä hyödyllinen lähestymistapa, joka perustuu kahden vuoden sykliin, on jotakin, mitä kansalliset ympäristöministerit suuresti kiittivät viime kuussa, kun esittelin tämän ympäristötoimeenpano seurantajärjestelmä neuvostelu Meillä on aivan liian paljon sääntöjä, joita ei johdonmukaisesti toimeenpanna ympäri Euroopan unionia. Tämä luo suurta taakkaa yhteiskunnalle, taloudelle ja ympäristölle. Tämän seurantamme tarkoituksena on parantaa toimeenpanoponnistuksia ja taata parempi raportointi niistä. Minun visioni mukaan me voimme palvella tulevaisuudessa kansalaisia paremmin aktiivisemman yhteistyön kautta eikä oikeudellisten kiistojen kautta. Tehokas toimeenpano tarkoittaa sitä, että me varmistamme sen, että ne säännöt, joissa te olette täällä parlamentissa äänestäneet, toimeenpannaan oikein ja tuottavat juuri sitä hyötyä, jota te olette toivoneetkin. Paljon kiitoksia mielenkiinnostanne. Nyt otan vastaan kysymyksiä tai huomioita. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti jo komission jäsen. Ennen kuin koordinaattorit pääsevät ääneen, herra Bellet ensimmäisenä kansanpuolueen puolesta. Very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, komission jäsen. Hyvää huomenta ja kiitoksia tästä katsauksesta meneillään, meneillään oleviin hankkeisiin. Minä yleisluontoinen kysymys. Te viittasitte siihen, että tietystikin nyt ollaan puolivälin, puolivälissä toimikautta ja tulemme juhlimaan Euroopan unionin 60-vuotispäiviä pikaisesti tai pian valtioiden ja hallitusten päämiehet kokoontuvat Brysselin keskustelemaan siitä, kuinka voidaan vahvistaa Euroopan rakentamishanketta. Miten te näette oman roolinne tässä prosessissa? Tietystikin Pistän tälläkin hetkellä monia hankkeita, esimerkiksi muovia koskeva hanke on tulolla, niin että viittasitte kiertalouspakettiin ja Bonafen pakettiin. Ja toivon mukaan siitä voidaan pian äänestää ja se saadaan hiottua loppuun. Ja sitten tämä NEC-asia myöskin, joka on erittäin tärkeä. Ja sitten Natura 2000 direktiivin terveystarkastus ja niin poispäin. Pitäisikö meidän kuitenkin olla kunnianhimoisempia, arvon komissaari? koska kun tarkastelen ensimmäistä luonnosta, josta tullaan keskustelemaan tänään illalla valtioiden päämiesten keskuudessa ja joka tulee hyväksymään Roomassa, Rooman julistuksen muodossa, niin tietystikin ulottuvuus on taloudenkin kannalta todella tärkeä asia. Se saattaa yksi Euroopan elpymisen kulmakivi. Viime viikolla käytiin keskustelua ja todettiin, että seuraavat kaksi tai kaksi ja puoli vuotta tullaan keskustelemaan Brexitistä, Brexitistä ja vielä kerran Brexitistä. Vaihtoehtoja ei ole. Eurooppa-hanke täytyy saada elvytettyä. Teidän salkkunne saattaa tässä merkittävässä asemassa. Pari kysymystä tätä taustaa vasten. Mitä lisäaloitteita tullaan tekemään sen lisäksi, että nyt on meneillään tämä muovi aloite esimerkiksi? Mitä lisätoimia voidaan ottaa käyttöön? ja mitä voidaan pistää täytäntöön seuraavien kahden ja puolen vuoden aikana, jotka on siellä jäljellä. Miten te suhtaudutte monen nopeuden Eurooppaan, kun puhutaan vahvistetusta yhteistyöstä 28 ja 27 kanssa, mikäli voidaan siitä viedä eteenpäin? Mitä mieltä olette monen nopeuden Euroopasta? Jotkut menevät nopeammin kuin muut. Ja miten tämä suhtautuisi teidän salkkunne piirin kuuluviin asioihin? Teidän maanne johtaa tällä hetkellä Euroopan unionia, joten teillä on erityislaatuinen asema ja tiettyä valtaa ja oikeutta. Nyt EU on tullut tienristeykseen. Kuinka voimme käyttää hyödyksemme kestävyysaspektia talouden hyvinvoinnin parantamiseksi sen lisäksi, että kansalaisten hyvinvointi paranee? Kuinka voidaan tämä toteuttaa ja osoittaa hieman enemmän kunnianhimoa seuraavien kahden ja puolen vuoden aikana? As you wish, I think I can answer. Okay, then. If it's yes, okay yes, for you. It's okay. Okay. So, thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Bellet. Mielestäni mielenkiintoisesta kysymyksestä olemme todellakin puolessa välissä, kuten totesitte, ja 60 vuotta on kulunut europankkeen käynnistämisestä, ja sitä juhlitaan Roomassa piakkoin. Tuskin sitä Roomassa juhlittaisiin ellei se olisi nähty myös jo hyötyäkin, jos hanke nyt on 60 vuotta kestänyt. Ja eikä olisi antanut mitään hyötyä, tuskin sitä juhlitaan, mutta että nyt ylipäätään juhlitaan, on se osoitus siitä, että olemme kaikki tietoisia siitä hyödystä, mitä jäsenvaltiot, kansalaiset, varsinkin kuten totesitte, ovat hyötyneet. Paljon on saatu aikaa, pitkälle on päästy ilman laatu, kiertotalous, luonnon monimuotoisuus, luonto. Paljon vielä on työsarkkaa. Mutta jos katsoo meidän kirjettämme, joka oli toimeksiannossa, kiitos teidän ja kollegojenne neuvostossa, niin lainsäädännöllisesti tämä on jo hoidettu. No lainsäädännöllisesti sano siitä syystä, että kun tästä katsotaan eteenpäin, niin meidän pitäisi nyt keskittyä kaikkein tärkeimpään asiaan, täytäntöönpanoon. Hyödytöntä on hyväksyä lainsäädäntöä lainsäädännön perään, jos sitä ei sovelleta. Joko voidaan säätää vielä enemmän, tai ainakin varmistaa, että lainsäädäntöä ei pelkästään täytäntöön panna, vaan tarkalleen täysimittaisesti. Siihen minä aion keskittyä tästä eteenpäin, eli täytäntöönpanoon. Minä keskityn siihen, että meidän täytyy olla kunnianhimoisempia, kun totesitte tavoitetason kohdalla komissio paljon lähempänä parlamenttia kuin muita toimielimiä. Mutta komissio tässä joutuu sitten aina etsimään lopullisen kompromissin. Vielä yksi toinen tavoitetaso. Ei niin, että asetetaan tavoitteita ja tavoitetasokin määritellään, mutta tärkeimpänä pyrintönä on se, että se toteutumista täytäntöönpanossa. Herra Bellet totesi, niin totta kai tavoitteessakin, täytyy olla kunnianhimoinen, mutta minusta vielä tärkeämpää se on täytäntöönpanossa, jos halutaan saada kouriin tuntuvia tuloksia. Monen Eurooppa, nopeuden Eurooppa on yksi vaihtoehto, joka nyt on myös valkoisessa kirjassa ollut esillä. Varmasti siitäkin keskustellaan lähitulevaisuudessa lähinnä. Minä sanoisin, että voi olla eri jäsenvaltioita, eri kansalaisiakin, jotka haluavat sille tielle mennä, vaikka heillä on vähän erilaisia etunäkökohtia. Sillä on hyvät ja huonot puolensa. Yleensä kun puhutaan Euroopan hankkeesta ei ole kyse siitä, kuka ensin ehtii, vaan että meidän täytyy kaikkien päästä sinne jäsenvaltioita 28, kohta 27 kai lähitulevaisuudessa. Eikä ole kyse siitä, kuka nyt ensin ehtii maaliin. Meidän kaikkia 27 täytyy päästä maaliin asti. Kun puhutaan kahden nopeuden Euroopasta, en haluaisi, että se tarkoittaisi, että minä selvisin viisi veisaa muista, jotka jäljessä tulevat. Ei vaan meidän täytyy tukea toinen toisiamme. Ok, jotkut menevät nopeampaan tahtiin ja minä hyväksynkin sen, että siitä voidaan keskustella, kun on 28 jäsenvaltiota nyt ja 28 eri tahtiin liikutaan. Mutta ainakin samaan suuntaan olisi katastrofi, jos 28 jäsenvaltiota eivät liikkuisi vain eri tahtiin, vaan myös eri suuntiin. Thank you. Uh... Kiitos. SDSn puolesta herra Pavel Pok. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsenelle siitä, että tulitte tänne vieraaksemme ja myöskin tästä katsauksestanne. Te vastitte jo minun ensimmäiseen kysymykseeni. Kiitoksia vahvasta kannastamme kadmiumiin ja lannoitteeseen liittyen. Mehän halusimme kadmiumin pitouksia vähentää ja vähentää eurooppalaisten altistumista sille eh, ja suojella heitä myrkyllisiltä metalleilta, vaikka tämä ei ole teidän eh, pääosastonne vastuulla. Suuresti kunnioitan vahvaa kantaanne asiassa ja haluaisin tiedustella teitä eräästä toisesta seikasta, joka on hyvin korkealla työlistalla äh, terveyspääostostossa. Hormonaiset haittatekijät, niilläkin on hyvin suuria haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Tiedätte, että nämä äh, yhdisteet pystyvät äh, tuhoamaan kokonaisia kalapopulaatioita erityisesti. Tämä on hyvin tärkeää siis meri ympäristölle. Haluaisin kiittää teitä kannastanne äh, lintu- ja luontotyyppidirektiiviin liittyen. On erittäin hienoa, että komissio äh, otti huomioon äh, suuren yleisön kannan tässä asiassa. Ja tässä yhteydessä haluaisin myöskin eläintarhoja koskevasta direktiivistä tiedustella, mikä on komission suunnitelma tuon direktiivin osalta. Mielestäni se on hyvin tärkeää myöskin, sillä sehän yhdistää erilaisia eläinten hyvinvoinnissa mukana olevia sidosryhmiä. Sitten viimeinen kysymykseni, jos sallittiin. Maaliskuussa teillä oli korkean on keskustelua Kiinan hallinnon kanssa. Voisitteko antaa jotakin yksityiskohtia tästä? Yhteis- Onko tämä osa 2017 Euroopan unionin ja Kiinan välistä sinistä vuotta? Kiitoksia. Thank you, and Kiitoksia edustaja Pakka. Haluaisin aluksi puhua näistä hormonallisista haitta-aineista. Tehän tiedätte, että tämä aihe kuuluu kollegalleni, mutta olemme kyllä mukana tässä työssä. Tämän asian meidän täytyy suhtautua suurella huolella. Vitaanisia tuemme tässä työssä tietystikin ja toivon mukaan löydämme hyvän ratkaisun tähän ongelmaan. Then let us move forward on the issues as... Jotta pääsemme eteenpäin näiden huomaistahätäinen suhteen. Mitä sitten luonnotteisiin tulee? Mainitsin ne jo alustuspuheenvuorossani, varsinkin kadmiumin. Kuten tiedätte, ruokaan päätynyt kadmium on yksi suurimpia terveysriskejä. Uskon, että kansalaisemme ansaitsevat parempaa suojaa Suurin saastumisen lähde ovat fosfaattipitoiset lannoitteet. Euroopan unionin pitäisi tukea komission ehdotusta uudistaa lannoitteita koskeva asetus niin, että kadmin määrä voidaan vähentää. Tästä on keskusteltu jo yli kymmenen vuotta. Jo niin vuosikymmeniä jopa. Nyt on korkea aika tehdä jotakin asialle niin, että päästään käyttämään myrkyttömiä aineita. Kyse pelkästään siitä, että kerran joutuisi haitallista ainetta maaperään, vaan mikäli sitä päätyisi niin jatkuvasti, mikä haitallista ainetta jatkuvasti kier- kertyy maaperään, se sieltä sitten pääsee kiertoon mukaan. Mitä kiertauteen tulee? Emme halua jatkaa samaa vanhaa rataa, niitä vain kierrätetään – ja että saastuminen vain jatkuu maaperässä. Ei sillä tavalla tästä kiertoa pidä sallia. Sen se me ehdotamme jotakin hyvinkin realistisia ehdotuksia toivon mukaan. Elintarviketurva voidaan varmistaa jo ennen kuin neuvosto päätöksiä tekee tulevina viikkoina. Mitä tulee sitten Natura terveystarkastukseen? Open the fitness check. I am happy. Olen tyytyväinen, että tämä tavataan. nämä direktiivit jo sinänsä, jotka liittyvät luontoon, vaikka ne eivät olekaan tarkoituksenmukaisia, niillä ei saada tulosta aikaan, ellei täytäntöön panoa oteta vakavasti. Viime vuonna saimme koko joukon kertomuksia ja tarkasteltiin ympäristön tilaa ja naturan tilaa. Ja välitarkastus tehtiin biodiversiteettistrategian myöskin. Ja kaikki nämä kertomukset tai raportit kertovat meille, että sama vanha toimintamalli jatkuu edelleenkin. Se on päti kuin ennenkin biodiversiteetti tavoitteisiin eikä natura tavoitteisiin olla pääsemässä. Tämä on huolestuttava. Biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus vain heikkenee. Meidän täytyy tähän tarttua. Ei me tarkoita nyt sitä, että viimeisten 40 vuoden aikana tapahtunut köyhtyminen sadan lopetettua nopeassa tahdissa tulevina kuukausina, mutta ainakin voimme hidastaa tätä köyhtymistä. Tämä olisi jo muutos parempaan suuntaan. Yhdessä teidän ja kollegoiden kanssa olen todennut, että me tarvitsisimme toimintasuunnitelman, jonka avulla paremmin voitaisiin luontodirektiiviä pistää täytäntöön. Toimintasuunnitelma tulee pikaisesti muutaman viikon kuluessa. Toimintasuunnitelma tietystikin perustuu niihin tuloksiin, joita saatiin kuulemisista, jotka järjestettiin, ja kommenteista, joita olemme saaneet. Se on myöskin yhdenmukainen Euroopan parlamentin vaatimuksen kanssa, että välittömästi pistettäisiin täytäntöön parannuksia. Olen keskustellut Kiinan kanssa valtamerestä. Jälleen kerran voisin esittää vetomukseni teille. Teidän valiokuntanne on vastuuvalikunta, kun on kyse valtamerestä. Tiedän, että portugalaiset kollegat ovat erittäin aktiivisesti työstäneet tätä asiaa. Gesillä myöskin, tosiaan hän on nyt paikalla, on erittäin aktiivinen. Kommentti mikrofonia. Minulla ei ole silmälaseja, joten en nähnyt häntä. Mikäli voisimme kokoontua ja tavata useamminkin, niin voimme antaa ajantasaista tietoa teille. Valtameren koskeva agenda on asia, jota ei pidä katsoa pelkästään Euroopan kannalta. Valtameret ja niin kuin ympäristö muutenkaan ovat, äh, ovat asia, jota ei voida jakaa EUn valtameriin ja Kiinan valtameriin, vaan maailman, valtameret ovat maailmanlaajuisia. Siksi ne ovat maailmanlaajuisia ongelmia, jotka edellyttävät maailmanlaajuisia ratkaisuja. Ja vielä tärkeämpää on tarjota maailmanlaista toimintaa. Viime vuonna annoimme tiedonannon, joka liittyi parempaan kansainväliseen merten hallintoon. Siinä keskitytään kolmeen osa-alueeseen. Ensimmäinen niistä on se, että meidän täytyy vahvistaa olemassa olevaa oikeudesta kehystä. Tiedetä puitteisto on hyvä. Se on antanut jo meille parhaimpia välineitä, mutta sitten on joitakin aukkoja on. Esimerkiksi se, kuinka luonnon monimuotoisuus varmistetaan kansalliset rajat ylittävällä tavalla. Ensinnäkin tätä oikeudesta täytyy vahvistaa. Toinen osa sitten on se, että vähennetään tai kokonaan poistetaan haitalliset ihmisen aiheuttamat vaikutukset meriin. Saastuminen, merten sertifiointi ja suuri ongelma, joka liittyy meriroskaan, eri merten roskautumiseen. Itse tämä on roska, joka tulee maalta käsin ja päätyy mereen. Ihmisten aiheuttamat vaikutukset meriin pitäisi saada vähäisemiseksi. Ja kolmanneksi, tarvitsemme parempaa tietämystä merestä. Ihminen on käynyt kuussa valtamerten kautta. Tiedämme kuitenkin hyvin vähän valtamerestä. Euroopan unioni on hyvin paljon satsannut, paljon käyttänyt rahaa tutkimukseen arktisilla alueilla ja valtamerillä. Ja kolmanneksi sitten meidän pitäisi jatkossa enemmänkin investoida tietämyksen saamiseen ja merten tutkimiseen. Olemme käyneet keskusteluita miltei kaikkien kanssa, YK, Kiinan, Afrikan maiden kanssa ja niin poispäin. Kiinan kanssa keskustelut olivat erittäin mielenkiintoisia, kun, koska kun ensimmäistä kertaa tapasin kiinalaisia vastapuolia pari vuotta sitten, silloin pystymme melkein vaihtamaan keskenämme muistiinpanojamme, koska me puhumme samaa kieltä. Havaitsimme, että myöskin kiinalaiset ovat erittäin antaumuksella tekemässä tätä työtä. Tänä vuonna vietetään Kiinan ja EUn välillä sinistä vuotta, ja meillä on tässä tilaisuus tehdä yhteistyötä. Valtamerten asiat on käsitelty monissa kansainvälisissä kokouksissa, Indonesian kokouksessa esimerkiksi. Ja kuten tiedätte, G40-konferenssi tullaan järjestämään New Yorkissa heinäkuussa, kesäkuussa Turkki-Korea. Ruotsi Yksi jäsenvaltiomme Fidjin kanssa johtaa tuota kokousta. Ja valtamerikonferenssi, joka järjestetään Maltalla 5. ja 6. lokakuuta myöskin erittäin tärkeä foorumi. Neljäs kansainvälinen valtamerikonferenssi tänä vuonna. Washington, Chile, Washington ja sitten neljässä kokous Maltalla ja viides Indonesiassa ja Norjassa. Nämä konferenssit ovat tulossa vielä. Kiitoksia kovasti, koska meillä on pitkä puhujaluettelo. Otetaan kysymykset ryhmissä. Herra Demes Makeesierän puolesta. ik eh, zal Nederlands. Eh. Kiitoksia, puhun nyt hollantia. Tervetuloa ensinnäkin komission jäsenelle. Kuulimme alustuspuheenvuoronne. Te viittasitte viitatte siihen, että komissio viime vuoden lopulla vihdoinkin teki valinnan lintudirektiivin ja habitat-direktiivin ylläpitämiseksi. Kiitän teitä siitä. Tämä huolestutti meitä kovasti. Monien kollegoiden kanssa me katsomme, että tämä oli oikea valinta. Nyt tutkimukset osoittavat se, mitä olemme kauan jo sanoneet. Direktiivissä sinänsä ei mitään vikaa. Tämä tieto nyt osoittautuu oikeaksi. Kenkä puristaa täytäntöönpanosta, siihen pitää satsata enemmän. Tämä on myöskin tärkeä signaali. Monet kansalaiset joka ikinen päivä pitävät yllä biodiversiteettiä, tekevät työtä sen puolesta. 500 000 kansalaista vähintäänkin ovat olleet mukana tukemassa Nature Alert-kampanjaa. Muutama kysymys teille. Te ilmoititte, että toimintasuunnitelma tulee loppuvuonna. Kysyisin vielä, asiasta, joka on vielä hämärän peitossa, Mitä sisältöön tulee? Siitä haluaisin tietää enemmän. Haluaisimme painottaa viime vuoden helmikuussa yhteydessä mietinnössä sitä, että lisää integraatiota tarvitaan biodiversiteetin suojelu ja muut politiikan alat pitäisi paremmin yhdistää toisiinsa, kuten metsänhoito ja maatalous. Niillä on merkittävä rooli, kun on puhe luonnon monimuotoisuudesta. Kuinka te teet yhteistyötä muiden komissaarien kanssa sen varmistamiseksi, että tulossa oleva toimintasuunnitelma todellakin ottaa huomioon tämän tarpeen integroida luonnon monimuotoisuuspolitiikka muihin politiikan, tosi, äh, muiden politiikan osa-alueisiin. Ja nyt tarvitaan monien osapuolten tapaa. Kaiken täytyy puolta yhteen hiilen. Uskotteko te, että toimintasuunnitelman kautta saadaan parempi tilanne aikaan? Saadaanko eri osapuolet mukaan ja millä tavalla ja mitkä kaikki osapuolet tulevat mukaan? Ja viimeinen kysymys arvon komission jäsen äh, muuttolintujen metsästys. Tämä on todellinen koetin kivi. Onko komissio aikeissa pistää lintudirektiiviä täytäntöön, joka olisi puolustaa lintudirektiiviä suhteessa. Aiotteko lopettaa tällaisen jahdin? Tähän sanoitte, että te tähän puututte, mutta nyt olemme vielä odottavalla kannalla ja toivon mukaan teette niin kuin lupasitte. Tämä on tärkeä asia uskottavuuden kannalta, kun ajatellaan kansalaisten asennoitumista. Thank you. Uh, Mr. Gerbrandi on behalf of all the group thank you, Madam Chair, and thank you, Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen siitä, että olette täällä vieraanamme jälleen kerran. Viimeksi meillä oli kokous, ähm, viimeksi kun meillä oli kokous kanssanne, niin me keskustelimme myöskin tästä puoliväliarvioinnista strategian osalta ja tuolloin pohdin sitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun komission uskokseni 13. kerros on julkaissut katsauksen. nollisesti paineita oli hyvin paljon, me olimme hyvin kaukana biodiversiteettitavoitteiden tavoittamisesta ja jopa taannuimme lähestulkoon kaikkien indikaattoreiden mukaan biodiversiteettistrategian osalta. Mitä sitten todellisuudessa tapahtui, oli hyökkäys lintu- ja habitat-direktiivejä vastaan. Ja tämä hyökkäys tuli myöskin komission puheenjohtajan kabinetissa, sillä jos joku henkilö on ollut lintu- ja habitat-direktiivien puolustamisen suhteen syyllinen. Valitettavasti minun on pakko sanoa, että Euroopan komission puheenjohtaja on ollut tämä henkilö. Hyväksyttekö te hyvin hyökkäävän linjan, jotta voisitte parantaa politiikkaa ja toimeenpanoa diversiteetin osalta. hän valitettavasti tämän luonnontilajulkaisun julkaisun julkaisemisen jälkeen tapahtui. Ja ehkäpä Maltalla valitettavasti eilinen sinen, ikkuna on nyt symboli tästä biodiversiteettitaistelun häviöstä, jossa tällä hetkellä olemme. Haluaisin siis tietää, mitä tulette nyt tekemään sen lisäksi, että tämän toimintasuunnitelman julkaisitte. Kaikki tietävät, että se on hyvin kaukana riittävästä. Tiedämme kaikki, että maanviljelys on suurimpia syitä biodiversiteetin taantumiseen. Me emme voi toimia ilman viljelijöiden tukea, mutta tällä hetkellä on hyvin vaikeaa luottaa siihen, että he tukevat samoja tavoitteita kuin me. Minä tiedustelin komission jäsen Hoganilta talousarvion valvontavaliokunnassa muutama viikko sitten, mitä häneltä voitiin odottaa tulevina kuukausina ja viikkoina. Ja hän vain sanoi, että odottakaa seuraavaa ähm, maatalouspolitiikkaa, mutta sehän tulee vasta vuoden 2021 jälkeen. Nykyinen biodiversiteettistrategiahan äh, tulee päätöksensä ennen tätä ajankohtaa. Eli jälleen kerran halusin tietää, mitä te tulette tekemään ja kuinka tulette vakuuttamaan kolleganne siitä, että nyt on todella kiire toimia. Toinen esimerkki siitä, mikä tilanne tällä hetkellä on. Me olemme kaikki seuranneet Puolassa tapahtuvaa. Vielovitsan metsän tilanteen kehitystä. Ja minun on pakko teitä kiitellä toimistanne, joihin ryhdyitte, mutta Puolassa vaikuttaa, että ainut vastaus tilanteeseen on, että hakkuita jatketaan huolimatta siitä, että Euroopan komissio on ryhtynyt oikeudelliseen toimiin niitä vastaan. Tällä hetkellä me olemme oikeudellisen menettelyn loppuvaiheessa. Suurin osa tuhosta on kuitenkin jo tehty. Uskoakseni rohkeampi strategia olisi tarpeen kuin se, jota te olette seurannut tähän asti jälleen kerran siis, mitä tulette tekemään, mikä on hätäsuunnitelma sen sijaan, että meillä olisi vain toimintasuunnitelma. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Haluatteko vastata? Vielä muutama koordinaattori ja sitten mahdollisuus, ettei myöhästytä. Rova Boilan. On behalf of GUE. Thank you, Chair, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission sen, että täällä olette että voimme esittää kysymyksiä. Minulla on ihan täsmällinen kysymys veteen liittyen. Kysyisin komission jäseneltä, miksi hänen osastonsa viisi veisää demokraattista toiveista, joita kansalaisilla on kautta Eurooppaan. 2012 toukokuussa ensimmäinen menestyksellinen kansansalaite käynnistettiin 1,8 miljoonaa allekirjoita. Siinä kysyttiin komissiolta että voidaanko ottaa oikeus veteen lainsäädäntöön niin, että vesihuolto taataan koko EU-ssa, eikä vesipalvelujen vapauttamista ja myös jätepalvelut. 2014 ETS hyväksyi lausunnon, joka vastasi kansalaisten toiveita. 2015 syyskuussa parlamenttikin tuki demokraattisia toiveita, joita kansalaisilla on ollut. Sen jälkeen komissio on vaiennut hyvin äänekkäästi. Kansalaisten vetomuksia ei ole millään tavalla puututtu, olipa sitten kyse parlamentissa tai e Tai Päinvastoin. Ei tässä ole saatu mitään aikaan. Irlannissa esimerkiksi komission väsen sen Vellas. Ja siellä on niin huono tilanne, että siellä lähetettiin suullinen kysymys ja siihen liittyy asiakirjan saatavuuteen. Oikeusasia miehen piti tuoda esille myös vesiunionin asiaa esille. Komission jäsen Vella. Milloin kunnioitatte demokratiaa? Milloin vastaatte vaatimukseen asettaa vesi ihmisoikeudeksi ja milloin ryhdytte kunnioittamaan vaatimustanne virastohoidossa, että olette neutraali myös siinä, miten vesihuolto hoidetaan kussakin jäsenvaltiossa? Uh, thank you. Kiitos. Viimeisenä koordinaattoreista herra Ekhut vihreistä. Thank you very much, Madam Chair, and thank you. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle siitä, että hän on täällä tänään. Minun täytyy kyllä sanoa, että te suurin piirtein noudatitte sitä tehtävänantokirjettä, jonka Juncker teille antoi, kun teistä oli komissaari Siinä oli kyse ympäristöalan paremmasta lainsäädännöstä ja niiden lakien täytäntöönpanosta, jotka edeltäjänne oli julkaissut. Lisäksi viitattiin siihen, että lintu- ja habitat-direktiiviä pitäisi ajantasasta. Tämä on kovinkaan kunnianhimoinen kirjelmä suoraan sanottuna. Te voitte sanoa, että te teitte niin kuin teitä käskettiin. En usko, että tästä kannattaa vielä kovin ylpeä olla. Tällä välin maailma on muuttunut. Olen hieman hämmästynyt siitä, että te ette tästä paljon pakahda, pukahda. Kaksi seikkaa. Maatalouspolitiikan uudistus on meneillään. Kollegani on lähettänyt kyselykaavakkeen, joka kuustaa siltä, että no niin, nyt on maatalouspolitiikan viihdyttämistoimet vesitetty ja nyt sitten katsotaan, ovatko ihmiset pistäneet asioita täytäntöön. Todennäköisesti eivät ja lopputus on, että eivät ole. Edetään halusi varmistaa sen, että maatalouspolitiikkaa todellakin vihertetään. En ole niinkään varma teistä, suoraan sanottuna. Uudet maatalouspolitiikan uudistukset ovat tällä hetkellä työn alla. Minä olen avainasemassa, kun puhutaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Minä haluaisin, että e- ympäristöpääosasto toimisi paljon paljon aktiivisemmin tässä kuin viimeisten kahden puolen vuoden aikana. Ja toinen seikka, te ette ollenkaan maininneet Dieselgate-kysymystä. Ehkä olette pistäneet merkille, että siellä kuitenkin tapahtui. Ehkä huomasitte. Ehkä huomasitte myöskin, että tutkintavaliokunnan mietintö on saatavilla. Ja siinä melko rankalla kädellä tuomitaan myöskin komissio. Ja ympäristökomissaarina kyllä teidän pitäisi ottaa tämä hyvin vakavasti. Tiedämme, että joitakin parannuksia on tulossa, mutta yksi suuri ongelma on edelleenkin – Autot saastuttavat aivan liikaa ja nämä saastuttavat autot ovat tietenkin tänäkin päivänä Euroopan karuilla te- teillä. Selväksi tuli, että ympäristötarkastukset ovat kertakaikkiaan puutteellisia. Tiedämme, että edeltäjänne oli jo tehnyt ehdotuksia ympäristötarkastusten tekemiseksi. Tämä pistettiin sitten hyllylle pölyttymään, koska tämä paremman lainsäädännön ajattelu tuli kuvan mukaan. Dieselgate osoitti, että tämä on erittäin tärkeä asia. Kyse on kansalaisten terveydestä. Miksi en kuullut teiltä sanakaan siitä, että te aiotte nostaa tämän uudelleen pöydälle? Taistelkaamme ympäristön puolesta. Ympäristö on nyt vaakalaudalla. Ja minä haluan komissaari, joka taistelee kansalaisten puolesta. Kiitos. Ja, ja. prova Mäkkenes varaa. Puhemies, hänellä on muita menoja, niin hän saa vielä kysyä. Um, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegat siitä, että saan käyttää puheenvuoroni nyt jo. Kiitoksia komission jäsenille tästä puheenvuorosta ja kiitoksia vastauksista, joita voimme käsitellä vielä erikseen. Haluaisin viitata edellisen puhujan huomioihin maanviljelykseen liittyen. Minulla on suuria huolia, sillä olen sekä maatalous- että ympäristövaliokunnassa – ja kuten kollegat, minua turhauttaa melko paljon tämä äh, keinotekoinen erittely viljelijöiden ja ympäristönsuojelijoiden välillä. Kuten edustaja ähm, tässä mainitsi, me tarvitsemme myöskin maanviljelijöitä äh, taataksemme ähm, ympäristö seikat. Ja tässä yhteydessä haluaisin vedota komissiolle, että se pyrkisi ylittämään tämän kuilun, ellei me, me saa sekä maanviljelys- että ympäristön puolelta ihmisiä mukaan, me tulee onnistumaan. Minä teen nuorten viljelijöiden kanssa yhteistyötä ja sanon, että teidän täytyy tavata heitä. Minä äh, vetoaisin myöskin kansalaisorganisaatioihin ja muihin sidosryhmiin tässä asiassa, sillä me emme voi enää haaskata aitaa ja tämä aikaa ja tämä aiheuttaa sekä viljelijöiden että kansalaisjärjestöiden parissa jakautumista, mikä on suureksi haitaksi. Haluaisin myöskin tämän Euroopan unionin kalastuksen vaikutuksia käsittelevän lehtisen ja videon Turning Tide esitellä teille. Tämä voisi olla esimerkki toimista, joihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, sillä huomaamme, että ihmiset reagoivat Euroopan unionia vastaan, sillä heistä tuntuu, että se palvelee vain suurempia tahoja, olivat nämä kalastajia tai muita, ei oikein paikallisyhteisöjä. Joten pyytäisin, että tarkastelette näitä kysymyksiä ja äh, tätä pienen äh, impaktin kalastusta tukevia tahoja tarkastelitte. Paljon kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Laika lailla kysyttävää oli. Ja vielä on lisää tulossa. Ehkä voitte jotenkin nyt sitten viedä meidät läpi nämä. Minä yrimittelen niitä vähän. Monet kysymykset, kysymykset ja kommentit liittyvät toisiinsa. Ensinnäkin luontotyyppidirektiivi. Vähän tietoa siitä toimintasuunnitelman tavoitteet periaatteessa ovat etusijalla, niiden on huomioitava ne kommentit, joita tuli. Täytyy puuttua tärkeimpiin kysymyksiin, ongelmiin monimuotoisuuden rapautumisessa, kuten totesimme kertomuksessammekin. Maatalous on ykkösenä aina, ensisijaisena syynä, siihen vaan myöhemmin. Toimintasuunnitelma totta kai puuttuu johdonmukaisuuteen, sosiotaloudellisiin tavoitteisiin. Siinä pyritään hyödyntämään se potentiaali siinä, miten saada aikaan terveellinen ekosysteemin huomioiden myös taloudelliset toimijat. Enää ei voida ajatella, että on joko ympäristöjä tai maanviljelijät, vaan kyse on myös talouden toimijoista ympäristön Me toteamme, että tämä on valtava ympäristöhaaste, mutta siihen liittyy paljon myös taloudellisia mahdollisuuksia. Mitä tulee sidosryhmien mukana oloa, niin minä sanoisin, että jäsenvaltiot, kansalaisjärjestöt, muut sidosryhmät ovat kaikki olleet aktiivisesti mukana aivan alusta lukien, kun kuuleminen käynnistyi. Eli kyllä ovat olleet mukana mitä suurimmassa määrin valmisteluvaiheessa. Minä nyt vetoaisin sen puolestaan, että ne, jotka nyt ovat niin aktiivisesti mukana kuulemisessa, nyt ovat yhtä aktiivisia mukana täytäntöpanossa. Jäsenvaltiot on saatava muuttumaan ja sidosryhmätkin niin, että toimintasuunnitelma myös täytäntöön pannaan, jossa sovitaan yhdessä toimintasuunnitelmaa vetää komission jäsenten ryhmä. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans on vetovastuussa. Piakkoin siis käynnistetään. Neuvosto Hyväksymme myös päätelmät, joskus kesäkuussa ilmeisesti. Ehkäpä parlamentti aiot ainakin päätöslauselman tästä kyhätä toimintasuunnitelmansa totta kai me mietimme muitakin asioita, joita ei nykydirektiivissä ole tarkasteltu. Saastuttavat tekijät, vihreät rakenteet, niihin liittyvä strategia, toimintasuunnitelmaa voidaan Natura 2000 alueiden ulkopuolellekin viedä luonnon monimuotoisuutta löytyy Natura 2000-alueidenkin ulkopuolelta, enemmän kuin niistä löytyykään. Natura 2000 puheen ollen suojelualueita on maalla, 20 prosenttia on saatu maamassasta siihen mukaan, mutta merialueista sitten täytyy ymmärtää muuten, että valtamerillä on 65-70 prosenttia maailman monimuoto, luonnon monimuotoisuutta. Eli kun puhutaan monimuotoisuudesta, niin ei pidä keskittyä pelkästään maalla olevaan monimuotoisuuteen, vaan on muistettava se myös valtamerillä. Niin, Natura 2000 puheen ollen toimintasuunnitelmassa tärjätäisin tätä. Se on siellä myös. Joku sanoo, että kun Natura 2000 alueet vain yksilöidään, että se riittäisi. 20 prosenttia Euroopan maa-alueesta on nyt määrätty Natura 2000-alueeksi, mutta kuinka paljon näitä sitten hoidetaan, tai edes hyvin? Noin puolet on vastaus. En edes puhu tästä vain 20 prosentista alueista. Oikeastaan kyse on vain 10 prosentista, jotka on on nimetty ja joita hoidetaan. Maatalous. Kyllä. Kaikissa mainitsemissani kertomuksissa luonnontila, naturatila, välitarkastelu osoittavat, että maatalous on aina ykkössyynä. Tässä olisin samaa mieltä McKinneysin kanssa. Jos ratkaisuja ruvetaan etsimään, niin lähtökohtana ei ole ruveta osoittelemaan sormella. Maanviljelijät ovat nyt osa ja ovat oleva osa ratkaisua. Jos puhutaan haitallisista lannoitteista, niin eivät maanviljelijät niitä keksineet, vaan tieteilijät. Me useimmat hyväksymmekin niistä. Eli kun olen puhunut maanviljelijöiden kanssa, olen puhunut myös maatalousfoorumeilla – aivan suorasukaisesti kertonut myös huoleni. Ja kun minä puhun maataloudesta, niin se tarkoittaa, että kaikki maatalous on haitallista. Siellä on hyviä käytänteitä ja haitallisia käytänteitä maataloudessamme. Minä ajan takaa sitä, että ei pitäisi tukea enää haitallisia käytänteitä, vaan meidän pitäisi kannustaa tarvittaessa hyviä käytänteitä mieluummin tuen hyviä käytänteitä, kun jatkan tuen antamista haitallisille käytänteille. Kyllä minä keskustelen tästä ja teen yhteistyötä Phil Hoganin kanssa. Hän ymmärtää, mistä kenkä puristaa. Aikanaan hän oli ympäristöministerikin omassa maassaan, eli kyllä hän tietää ympäristöasiatkin. Me sovimme, että maanviljelijät on saatava mukaan, maatalous siis. Ei meillä voi olla toimintasuunnitelmaa, joka ei huomioi tärkeimpiä syitä luonnon monimuotoisuuden rapauttamisen taustalla. Kevätmetsästys, en todellakaan puolla sitä. Ensi kertaa tänä vuonna me olemme onnistuneet saamaan aikaan keskeytyksen myös maassa, jonka parhaiten tunnen, mutta olin pettynyt kuitenkin, kun, kun Valpunen pantiin sinne Ykkönen pantiin sinne listalle, niin niitä kuitenkin muutamia tuhansia tapettiin. Pari miljoonaa kuitenkin myös syksyllä, ei pelkästään keväällä muutama tuhat miksi pitäisi sitten lopettaa kevätmetsästys, ja pitääkin lopettaa, mutta sitten kun järjestelmä on mikä on, niin syksyllä sitä ei voi estää. No mitä tuolla luonnontilakertomukseen, 13 kerrokseen ja että meni pitkään. Kyllä, aikaa tuhraantui, ei pidä unohtaa, että kun käynnistimme kuulemisen – ajattelimme, että tulee paljon kannanottoja kansalaisilta, mutta ei pidä unohtaa, että tämä oli ehkä kaikkein suurin kuulemisprosessi koskaan. Pelkästään kansalaisilta tuli 500 000, lähes puoli miljoonaa sähköpostia, mainitsematta ollenkaan kirjeitä, joita tuli jäsenvaltioilta, ministereiltä, kansalaisjärjestöiltä, parlamentaarin jäseniltä – Eli totta kai halusimme sen hoitaa perinpohjaisesti. Se oli odotettua isompi, mutta selvisimme siitä. Me olemme vielä tavoitteen puitteissa, että toimintasuunnitelma saadaan aikaa muuten. Toimintasuunnitelma ei ajateltu minun toimeksiantokirjassani, että oikeastaan tässä mentiin kyllä pidemmälle kuin minun toimeksiantoni. Olisin voinut vain sanoa, että direktiiviä ei muuteta, ne sopivat tarkoituksessaan, piste kiitti. Me halusimme olla kuitenkin aloitteellisia ja esitimme siis toimintasuunnitelmaakin. Niin täytyy sanoa, että jokainen on murheellinen tästä sininen ikkuna on avattu myös meidän lokossamme, mutta valitettavasti, valitettavasti tämä on yksi niistä tapauksista, luonto tuhoaa luontoa, mitä ei pystytty tekemään. With regards to the Bieloweza forest, yes, I have to say... Bielowska metsät sitten, todellakin meillä on rikkomusmenettely käynnissä, mutta ministeri on hiljattain ilmoittanut minulle kirjeitse, että heillä on nyt korjattu hoitosuunnitelma ja tarkoitus on lisätä hakkuita, kuten tekivätkin. Me olemme saaneet myös hyviä tietoja, hyvää näyttöä kansalaisjärjestöltäkin tämän tueksi. Eli lähetin kirjan hänelle ja siksi pyysin, että ministeri välittömästi lopettaisi kaikki hakkuut. Meidän täytyy vielä keskustella tarkistuksista heidän hoitosuunnitelmansa, mutta meidän tarjottu, se tartuttu. Eli kun rikkomusmenettely on käynnissä, olen valmistautumassa ensi seuraavaan vaiheeseen rikkomusmenettelyssä. With regards to, to Lin and, and the water. Sitten Lin ja vesi. Komission kanta tässä on aivan selkeää ja se on tullut selvästi esille usean otteeseen minun vastauksissanikin parlamentin kysymyksille, parlamentin jäsenille ja lähetin kirjan myös asiantuntijakomitealle ja sain coverillekin lähetin ministerille kirjeen ja, ja suullisestikin puhuin parlamentin valiokunnassa. En siihen mene sen enempää. Irlannin parlamentin ja hallituksen täytyy löytää ratkaisu kunnioittain EU-lainsäädäntöä. Tärkeää tässä on, että noudatetaan niitä periaatteita, jotka liittyvät kustannusten kattamiseen ja saastut- ja maksaperiaatteeseen. Mitä tulee minun yksiköihin ja kirjeisiini, olen vastannut Rova Boilanille tästä aiheesta tällä viikolla. Nyt ei ole mitään lisättävää siihen, mutta sanoisin, että oikeusasiamieskin on tällä haavaa paneutumassa asiaan, niin minä totta kai kunnioita hänen tutkinnansa tuloksia. Olen antanut ohjeet henkilöstölle tukea oikeusasiamiehen tutkintaa. Oliko toimeksiantoni niin helppo vai ei? Ei siitä sen enempää. Ympin uudistus sitten Kyllä olemme myös merkittävä osa ympin uudistusta. Houkan työstää sitä. Keskustelua on käyty kabinettini ja Houkanin kabinetin kollegojen kesken ja eri yksiköidenkin välillä. Mitä te edeltäjänne teki jo kaiken, että YMP on vihreää Kyllä, nyt vain on todetaan, että käytännössä vihertäminen, jonka ympin piti toteuttaa, ei ole toteutunut. Eli tässä täytyy jatkaa siitä, mihin edeltäjäni jätti. Jatkaa vihertämistä ympissä. Minä toivon, että tähän tartutaan, tähän tarvitaan teidän tukeanne. Euroopan parlamentti ei tässä saa olla jakautunut sen paremmin kuin neuvostokaan. Dieselgate, niin totta kai otamme sen hyvin vakavasti. Vakavasti ajatellen parempaa ilmanlaatua, kuten totesin minun alustuksessani. Huono ilmanlaatu tappaa, se on huoli yleisemminkin ja tavoitteena on puolittaa vaikutus 2030 mennessä. Voin tietenkin mainita joitakin hankkeita puhtaan ilman puolesta Euroopassa. NEC-direktiivi, joka hyväksyttiin viime vuonna, täytyy panna sekin. MCP-direktiivi 2015 vuodelta. Se, että me nyt työstämme LCP-direktiiviäkin, olemme käynnistäneet myös puhtauskeskustelut kumppaneiden kanssa. Ensimmäinen käytiin Irlannin kanssa, toivottavasti seuraava Luxemburgin ja Unkarin kanssa. Ajatuksena on jatkaa toimien edistämistä. Puheenjohtajavaltio Maltan kanssa teen myös työtä Göteborgin pöytäkirjan hyväksymisen ratifioinnin parissa liittyen päästöihin eri maissa. Ympäristötarkastuksista sitten totesin, että kyllä ne ovat mukana, että oikeutta pystyttäisiin tarjoamaan. Siinä osvittaan tulossa tietekseni piakkoin. Vielä yhden asian lisäisin siihen, mitä Rova Mäkinäs totesi että minä ja me mietimme niitä kysymyksiä, jotka ovat pienimuotoisen kalastuksen yhteydessä tulleet esille. Vedestä puheen ollen vielä ja Ilarin asiastakin yksi kollegoistamme, johtaja Oreakuksi oli, meni Ilarin parlamenttien pari tuntia siellä keskusteltiin. Eli kyllä me olemme mukana kuvioissa. E Anteeksi. Meillä oli erittäin tarkka kysymys, jonka esitimme. Se viive, joka on syntynyt, kun komission piti vastata jo vuosi sitten. Yli vuosi sitten parlamentti vaati komission reaktiot. Vieläkään sitä ei ole tullut. Kansalaisaloite, joka liittyy vedensaantiin. Allekirjoituksia oli miljoonan verran tai vähän yli. Tämäkin asia on työn alla tällä hetkellä. Kollega on tähän jo tarttunut. 7-8 viikkoa sitten sitä alettiin työstää. Well, thank you. No, no kiitoksia. Sinä fa, edustaja Bonafé seuraavana. Presidente, e grazie commissario. Kiitos komission, että olette täällä tänään. Minä kuuntelin näitä puheenvuoroja, mitä täällä puhuttiin tarpeesta kuroa umpeen kuilu maatalouden ja ympäristöväen välillä. Minä en halua kritisoida, mutta minä uskon, että tämä on meidän haasteemme komissiossa parlamentissa kuroa toinenkin kuilu umpeen, mihin viittasitte, ympäristön ja teollisuuden välillä. Minäkin olen sitä mieltä, että mitä pontta tulee ympäristöstä, uusia työpaikkoja, PKTn kasvua, innovaatioita, uutta tekniikkaa, niin se on merkittävä ponsi, jota on hyödynnettävä. Siksi kiertotalous varmasti on tärkeää tässä mietinnössä, mitä minäkin olen laatimassa, että voitaisiin raaka-aineita hyödyntää, kun niitä on muutenkin niukasti. Tämä koskee varsinkin Eurooppaa, että voidaan raaka-aineita saada takaisin jätteestä mutta voitaisiin myös kestävämpää, tehokkaampaa kierrätystä saada aikaan ja niin, että tuotteetkin olisivat kestäviä alusta lukien. Totesitte alustuksessa aivan oikein, että ensi viikolla Strasbourgissa kiertotalous otamme kantaa parlamentissa tai neljään eri direktiiviin jätteisiin liittyen. Komission jäsen, minä totesin teille, että minä olen sitä mieltä, että näiden hyväksyminen tai parlamentin kanta neljän direktiivin ei ole mikään maali, vaan lähtökohta muutoksessa kohti kiertotaloutta. Se on lähtökohta, jossa tarvitaan tukea muista säädöksistä, jotka ovat jo toimintasuunnitelmassakin mukanaan. Te viittasitte joihinkin toimiin. Muistuttaisin kahdesta. Ensinnäkin muovistrategia todellakin hankala aihe, kun muovi on, mikä se on materiaalina. Usein kun puhutaan meren saastumisesta, mutta meillä on myös ongelmana kierrätysprosesseissa muovin osalta. Ja itse muoviteollisuuskin haluaisi käyttää enemmän biomuovia. Ehkäpä strategia edellyttäisi ei vain tiedonantoa muovin osalta, ehkä tiedonantokin, mutta tarvitaan myös lainsäädäntöhankkeita ihan alusta lukien. Vielä yksi asia, kun te puhuitte siitä, että pitäisi käyttää myös vettä maatalouden osalta. Olen iloinen, että te viette eteenpäin, että ehkä jo tänä vuonna ainakin syyskaudella näitä asioita eteenpäin. Totta kai minä puolan tätä suunnitelmaa siitäkin syystä, että on kuullut sellaisia huhuja, kuin, niin että tämä direktiivi ei välttämättä kaikkia sen valtioita koskisi, että se on ikään kuin toissijainen, mutta varsinkin ihan noudattaen voimavarojen tehokasta käyttöä ylipäätään, niin tämä vesidirektiivin on mentävä eteenpäin. Lopuksi vielä vetoomus paremminkin. Olisi hyvä, jos enemmän puhuisitte investoinneista komission jäsen ja jos todellakin on vähän eri nopeuden Eurooppa olemassa, niin me tarvitsemme tukea hankkeita niissä maissa, jotka ovat jälkijunassa, eli tarvitaan perusrakenteita. Varmasti tämä suunnitelma puuttuu siihenkin. Thank you, Madam Suica. Kiitoksia, edustaja Suica. <laughs> Paljon kiitoksia. Minulla on melko konkreettinen kysymys ähm, komission jäsen mm, Tämä koskee nimittäin ilman ja meren sekä ympäristön suojelua. Haluaisin kiinnittää huomioon Kroatian, joka on uusi Euroopan unionin jäsen, joka kunnioittaa kaikkia periaatteita, mitä tulee ympäristön suojeluun. Meillä on kuitenkin ollut ongelmia naapureidemme kanssa, sillä he eivät ympäristön suojelua kunnioita. Hyvin konkreettisesti tässä voisin jalis, jalostamon Bosanski Brodon kaupungissa mainita, joka saastuttaa ilmaa ja läheistä jokea. Ja sitten Albaniassa ää, ähm, mereen heitetyt jätteet, jotka Adrianmeren rannikoille ailehtivat. Ja sitten ähm, öljy Adrian meren alueella. Tämä aiheuttaa meille suoria seuraamuksia. Tiedättekö äh, Barcelonan sopimuksen esimerkiksi ja Baselin sopimuksen ja kaikki eri direktiivit, jotka koskevat saastumista. Kuinka komissio voisi nyt tehdä jotakin sen eteen, että nämä ehdokasmaat kaikkia sopimuksia kunnioittaisivat, mitä tulee suojeluun? Kiitoksia. Kesina. Ja. Kesina, ole hyvä. Kiitoksia paljon. Kiitos komission jäsen siitä, että hän on täällä tänään. Teitä kenties yllättää, että minun kysymyksiä, jotka liittyvät valtameriin. Minähän aina kyselen valtamerten perään. Valtameren hallintoa koskeva tiedonanto on erittäin tärkeä. Te peräänkuulutte, että sataisiin merialuesuunnittelun maailmanlaajuista sääntelyä horisontti 2020 ohjelmassa. Myöskin valtameret ovat mukana tieteellistä tietämystä voidaan takin kautta saada enemmän valtameristä. Kaksi kysymystä, jotka liittyvät valtamerten hallinnointiin. Tiedän jo vasta, vasta, vasta sen ehkä etukäteen. Olisiko teistä hyvä kehittää entisestäänkin ja laajentaa kaasusvaliokunnan toimialaa, niin se tulisi maarevaliokunta. Se vastaisi kalastuksen kaikista, mikä liittyy valtameriin ylipäänsä ja meriin muutenkin. Ovatko valtamereet tällä hetkellä päivän polttavaa aihe keskustelussa komission muiden jäsenten kanssa, vai onko teillä jonkinlainen valtamedia käsittelevä työryhmä, koska tämähän kuuluu useamman pääosaston toimialaan, tämä valtamerikysymys. Valtamerten terveys ikään kuin. Ja sitten viimeinen kysymys liittyy näin tähän mikromuoviin. Mikromuovi kuuliin, jotka päätyvät meriin ja ei pelkästään kalojen ruoaksi, vaan myöskin linnut, jotka syövät merestä saavat elimistöönsä. Onko mielestä strategia, jolla voitaisiin taistella tätä mikromuovia vastaan? Sitä tulee kengistä, auton renkaista, muistakin tuotteista. Onko teillä tai muilla kollegoilla pyrkimyksiä vähentää mikromuovin päätymistä meriin ja niiden käyttöön ylipäänsä? Edustaja Ek seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenelle siitä, että olette täällä tänään. Nyt viime aikoina on ollut hyvin paljon valaita, jotka ovat ajoituneet esimerkiksi Ison-Britannian ja Uuden-Seelannin ja muiden maiden rannikoille kuolemaan. Mediat ovat kertoneet, että kukaan ei tunnu tietävän, mistä syystä valaata rantautua näin suuri, suurin joukoon tällä hetkellä. Emme tiedä, mistä tämä johtuu. Paljon enemmän kuin yleensä. Ja ylipäänsäkin merten isäkkäät ovat yhä enemmän rantautuneet rannoillemme. Yksi, moni, moni teoreita on. Jotkut uskovat, että kalastusverkot tai mereen muovi on ollut syypäänä. Emme halua, että valtameret saastuvat entisestäänkin muovin vuoksi. Täällä täytyy tehdä jotakin. Mitä ponnistelukomissio on tehnyt tässä suhteessa? Kenties yhä lisääntynyt äänisaaste, joka aiheutuu esimerkiksi meren kulkuneuvoista, on saattanut aiheuttaa häiriöitä valaille ja muille nisäkkäille. Onko komissio kiinnittänyt huomiota tähän valtaisaan valaskuolleisuuteen, jota on syntynyt viime aikoina, ja oletteko pohtineet tätä merusaastetta tai sodankäyntiin tarkoitettujen alusten käyttö, onko se saattanut vaikuttaa myöskin. Entä sitten luonnon monimuotoisuus? Valasa kanta on hieman kohentunut, mutta nyt pitäisi jo pystyä ennalta varautumaan tulevaan. Voisin kuulla teiltä hieman teidän kan- kannastanne. Ajatteko tehdä jotakin japanilaisten valamme pyynnille tai sille valaiden lahtaukselle, jota tapahtui ihan lähipiirissämme Färsaarilla. Uh, no, thank Edustaja Oken. you, uh, Commissioner, for coming here. Paljon kiitoksia, kiitoksia komission jäsenelle siitä, että olette täällä vieraillamme. Meidän pitäisi juhlistaa nyt sitä, että meillä on ainakin yksi viesti, joka osoittaa, että jotakin hyvää voi tapahtua. Tämä liittyy tähän mm, Julenin metsään Puolassa. Te lupasitte rikkomusmenettelyä jatkaa niin monet ihmiset tuntevat tämän ongelman. Meidän pitäisi juhlistaa mielestäni sitä, että te jotakin todellista sanoitte, eikä vain tyhjiä lupauksia. Ja sitten tähän liittyen hiukan jatkaisin siitä, mihin Simone viittasi tähän muovistrategia. Meillä pitäisi olla jotakin konkreettista ehdotuksissa, hyvät kollegat. Tämä on nyt ollut niin kauan käsittelyssä. Ja sitten oma viimeinen kysymykseni, johon olette vastanneet vielä. Tämä liittyy laillisiin velvoitteisiinne tehdä jotakin muovipussien suhteen. Te ehdot, ehdotatteko te toimia muovipussien osalta teidän näin pitäisi tehdä. Hyvin selvästi aikoinaan parlamentin kanssa keskustelussa lupasitte, että ryhtyisitte toimiin. Me olimme hyvin tyytyväisiä, mutta nyt nämä toimet pitäisi nähdä. Ja tähän liittyen myöskin eräs toinen asia. Äh, tuolla muovidirektiivissä okso hajoava aine. Tämä on jotakin, mitä äh, Kyproksella, Maltalla, Espanjassa, Afrikassa käytetään busseissa, myöskin jopa minun maassani. Teidän pitäisi selkeä tutkinta tehdä. Minä tiedän tästä vain sen, että tulokset johtaisivat aineen kieltoon. Ja mitä sitten tulee viljelyn oksojen käyttö sillä alalla – vaan aiheuttaa sen, että mikromuovia leviää ympäristöön vielä enemmän, että te tiedätte tämän. Eli olkaa niin hyvä, voisitko mahdollisimman nopeasti tehdä asialle jotakin. Meidän täytyy toimenpanna toimia jo tänä vuonna. Toivottavasti nyt selkeän vastauksen teiltä saisin muutamassa päivässä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Faria. well, thank you. Uh, No kiitos komission sen, että täällä olette. Ajattelin valtameren hallinnosta puhua, kun olen esittelijä. Mutta siihen onkin jo vastattu. Minun asiani tuli hyvin esille, kiitoksia siitä, mutta minulla on kyllä toinen juttu teille. Puhun nyt Portugalia. Komission jäsenä te tiedätte varmastikin, että Portugalin rajoilla on muutama, muutama kilometrin päässä Espanjassa ydinjätteen varastointipaikka ja meiltä ole kuultu mitään. Siellä on pari muutakin hanketta. Sekin on ollut Espanjan hallituksen aikomuksissa, että Burgosissa avataan vanha ydinvoimala. Se on lähellä Douron suistoa, jokea. Ja Portossahan joki laskeutuu mereen ja siellä on pari muutakin hanketta ihan lähellä Portugalin rajaa. Siellä on kaivannasteollisuutta, Salamankassa ja uraanin etsintähanke. Näistä kolmesta hankkeesta ei ilmoitettu Portugalin viranomaisille. 2001-42 direktiivi, direktiiva on loukattu. Espoon yleisopimustakin rikottaa, kun ajatellaan rajat ylittävän hankkeiden ympäristövaikutuksista. Ja tämä on nyt ihan selvää ainakin näissä kolmessa Espanjan hankkeessa. 11. maaliskuuta ensi lauantaina on meillä Fukushiman onnettomuuden muistopäivä tulossa. Eli olen jo lopettelemassa. Olen iloinen, että te totesitte, että komissio tekee kaikkea sen takaamiseksi, että jäsenvaltiot pitävät kiinni sitoumuksistaan. Toivon komission jäsen, että aloitat rikkomusmenettelyn, kun jäsenvaltiot eivät noudata lainsäädäntöä. Kysyisinkin, mitä te aiotte tehdä näiden rikkomusten kohdalla? Minä olen nyt lähes jo lopussa ja E haluaisin vielä tietää, mitä Espanjassa tehdään asian hyväksi ympäristövaikutusten arvioinnissa. Espanjaa pitäisi vaatia uudistaa tämä järjestely. Um, there are other Täällä on muitakin välineiden kautta voi esittää kysymyksiä komissiolle. Ei niitä kaikkia tarvitse täällä nyt saman esittää. Edustaja Pahnio. Olkaa hyvä. President, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvä komission jäsen. Kaksi asiaa aivan nopeasti. Ensimmäinen näistä on se, että te hyvin laajasti toitte esiin, kuten kollegakin eh, esittelijä Bonafé, direktiivin, joka koskee kiertotaloutta. Te sanoitte, että, ja olette oikeassa tässä, että kyseessä on valtava panos. hyvin suuri taloudellisen paradigman siirtymä ja haluaisin tässä viitata myöskin ruokahävikkiin. Te ette puhuneet, puhunut siitä. Me äänestimme valiokunnassa erästä tarkistuksesta, joka tekee mahdolliseksi luoda ruokahävikin osalta toimia. 80 tonnia vuosittain ruokahävikkiä syntyy. Tuli 80 000 tonnia? Tästä syystä meidän pitäisi siis äh, valikonnassa hyväksynyt tarkistuksen tiimolta toimia. Me halusimme siihen tarttua uudelleen trilogiassa äh, toinen kysymys hyvin nopeasti. Kuten tässä mainitsit, että viideltä maalta pyysitte ohjelmaa, joka tarkoituksena on vähentää typin oksidien päästöjä. Mutta lopultakin nyt muutama kuukausi myöhemmin oletteko saaneet näitä jäsenmaalta jotakin palautetta? Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskuntahan ovat nämä kyseiset maat ja huomaamme hyvin, että saastepiikit näissä maissa ovat hyvin suuresti viime kuukausina nousseet, eli nyt olisi kiire toimia. Oletteko saaneet vastauksia? Onko jotakin painostavia toimia tai sanktioita suunnitteilla näiden maiden osalta? Thank you very much. Ah. Thank you, Chair, and I'm aware... Kiitoksia. Sitten seuraava edustaja Guttela. Tiedän, että kello on jo paljon, joten en aio esittää kysymystä, jonka halusin esittää jo silloin, kun äh, Bonafé puhui kiertotaloudesta. Hän esitti sen oikein hyvin tuon kysymyksen. Komission työ täytyy nähdä kokonaisvaltaisemmin. Suurempana kokonaisuuden te esitte kysymyksen oikein hyvin. Joten lyhyesti kysymys vain mehiläisistä, jotka ovat kuolemassa Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Olen kysynyt samaa asiaa teiltä aiemminkin. Halusin tietää, mitä te ajatte tehdä tämän suhteen komissiossa? Vihreäskulman takana on monia asioita, mutta torjunta-aineet ovat yksi keskeinen ongelma. Meidän täytyy varmistaa, että mehiläiset jäävät eloon. Olisin kuullut teidän ajatuksenne tästä. Sitten palmuöljy ja siirtäminen kestävään tuotantoon ja sen varmistaminen sen, että tuottajamaissa ei synny metsäkatoa. Kuten tiedätte, palmiöljyä käytetään elintarvikkeissa, mutta myöskin biopolttoaineena. Voisin kuulla, mitä komissio tekee teen sen että biopolttoaineet, jotka pitävät sisällään kestämättömällä tavalla valmistettua palmuöljyä, luokitellaan vähemmän ympäristöystävälliseksi kuin muut vaihtoehdot tai niitä ei voida luokitella ympäristöystävällisemmäksi vaihtoehdoksi kuin muita, koska ne eivät ole ympäristöystävällisempiä. Kuinka varmistetaan, että elintarvikkeisiin biopolttoaineisiin ei käytetä tällaista kestämättömällä tavalla tuotettua palmuöljyä? Kiitoksia kovasta, rouva herras Grangarantia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, koska aika rientää. Sí. Si. Ah, le toca a él. Ai hälytövuoronsa nyt on. Siitä vaan. Sorry. Kiitos puheenjohtaja. Aika rientää. No en minä enää tiedä. Kuka kysyy? No kaksi kysymystä komission jäsen liittyen taivoitteeseen, josta olette puhunut, että voidaan muutosta vähentää. Kysyisin, oletteko sitä mieltä, että komission tekemä ehdotus liittyen tähän tavoitteeseen on mahdollista määräaikaan mennessä toteuttaa niin, että Marokosta tulee e- edelleen tuontia. Siis tavoitteena minä halusin tietää, että voitaisiin päästä tämä maa kauppavaron listalta. Ja sitten maatalouden lannoitteet ovat olleet esillä keskusteluissa, että voitaisiin paremmin hyödyntää luomutuotteita siinäkin. On ajateltu, että voitaisiin nitraattidirektiiviä uudelleen miettiä. Mitä mieltä olette tästä? Että voitaisiin nitraattidirektiivi avata uudelleen, että voitaisiin käyttää enemmän luonnonmukaisia tuonteita lannoitettaessa ja käyttää vähemmän kemiallisia lannoitteita. Onko se toteuttamiskelpoista ylipäätään, että voidaan aloittaa keskustelut mittadirektiivistä, kuten on nähty Akri-valiokunnan keskusteluissa lannoitteista. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Minä haluaisin hyvin käytännönläheisen ehdotuksen tehdä Ähm, vuonna 2006 julkaistu ohjelma toteaa, että 88 ydinvoimalaa ei Euroopan unionissa toimi, mutta niitä ei ole kuitenkaan myöskään puurettu. Ja yli puolet käytössä olevista voimaloista ylittää äh, hyväksytyn elinkaarensa. Tämä on suuri haaste, kuten kollega sanoi. MRS-voimalla ähm, on lähellä Portugalin ähm, rajaa. Se on hyvin lähellä myöskin erästä jokea, joka laskee Lissabonin lähellä mereen. Mitä voisimme tehdä tämän voimalan sulkemiseksi? Meillä pitäisi olla eurooppalainen suunnitelma, jotta voisimme ähm, käsitellä näitä suljettavia tai äh, eläinkaarensa loppuun tulevia ydinvoimaloita. Tämä on hyvin tärkeää. Haluaisin kuulla teidän kantanne tähän. Kiitoksia. Grazie presidente. Gra- Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsenelle siitä, että olette täällä paikalla ja näin äh, valmis äh, keskusteluun. Äh, minä luonnollisesti en halua toistaa kysymyksiä, jotka tässä on jo esitetty. Kollegat esittivät Simon erittäin hienosti puhui tässä kiertotaloudesta ja Ähm, intresseistä, jotka siihen liittyvät. Haluaisin kuitenkin käsitellä tästä kysymystä, johon hän viittasi hyvin pintapuolisesti, nimittäin äm, ilman saastumista. Äh, meillä on tässä sekä sisäisiä että ulkoisia tekijöitä, ja tämä aiheuttaa kaiken suurimman ihmisterveyttä uhkaavan ympäristöllisen uhan. Äh, kansainvälisen terveysjärjestön tutkimuksen mukaan äh, noin Ähm, kuusi miljoonaa vuotta liittyy tähän erityisesti mm, vaara uhkaa lapsia ja heidän kognitiivista kehitystään. Ähm, kansainvälisen terveysjärjestön ähm, raportti voisi olla hyvä pohja hyödyllistä tietä äh, jota vasten voisimme arvioida myöskin eurooppalaista politiikkaa ja eurooppalaista lainsäädäntöä. Minä haluaisin ymmärtää, äh, haluaisin kuulla teiltä, onko komissio ryhtynyt toimiin tämän kansainvälisen terveysjärjestön raportin pohjalta ja onko tämän raportin pohjalta hiukan uudelleen arvioitu niitä suunnitelmia, joita meillä on olemassa, olemassa olevan lainsäädännön suhteen? Ja olisiko hyödyllistä uudelleen arvioida meidän käytössä olemme normeja? Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti Kommenttia, ja kysymystä, kaksi kysymystä ensimmäisen kommentin liittyen. Nimittäin toimintasuunnitelma ja täytäntöönpano luontopuitedirektiivin osalta. Onko suunnitelmaa tulossa, että voitaisiin paremmin täytäntöönpano direktiiviä vai ollaanko tässä jälkijunassa? Yksi kommentti siis. Toivottavasti toimintasuunnitelma auttaa tai siis nimenomaan direktiivin täytäntöönpanoa, ettei siitä tule mitään estettä, virkavaltaista estettä, ettei tavoitetaso laske, mikä direktiivissä on ollut. Lähinnä ajan takaa sitä, että toimintasuunnitelmassa on sama tavoite kuin on muutenkin ollut, eli täytäntöönpano auttaa tavoitteeseen pääsyä, ettei täytäntöönpano heikkene. Ja Kysyttiin aikooko parlamentti jotain lausua tästä. En tiedä, tarvitaanko tätä jotain viestintää. Että, että parlamentti tukisi tiettyä suuntausta ja viittasitte päätöslauselmaamme mahdollisesti. Ja sitten vedestä kysymys. Selvää on tietenkin, että herra Juncker komission puheenjohtajana – myös on todennut, että tässä ei ole toimintaa ollut, koska sillä ei ole mukaan taloudellista toimintaa sen enempää. Vesi kuitenkin voisi olla yksi aloite, joka olisi tarpeen. Ja kansalaisaloitekin siellä on olemassa. Mitä aiotte tehdä tässä ihan konkreettisesti? Mitä tästä mietitte? Tarvittaisiko tässä jopa lainsäädäntö, kun tämä on niin tärkeä voimavarojen joka No kiitoksia kovasti kollegat. Komission jäsen, paljon mielenkiintoa, paljon kysymyksiä. Tämä on hyvä juttu. Ette varmasti pysty kaikkiin vastaamaan, mutta ehkä löytyy aika joskus toiste tai jokin keino, jotta kollegat saavat vastauksia. Mutta joka tapauksessa pyytäisin teitä sanomaan loppusanat, mutta ihan lyhykäisesti. Tein nyt parhaani kattaakseni suurimman osan kysymyksistä. Kenties voimme vastata teille jopa kirjallisia vastauksia joihinkin kysymyksiin, mikä en pystynyt vastaamaan. Mitä tulee Bonafeen kysymykseen, olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tarkastella ympäristöä muiden poliitikkojen yhteydessä. Kiertotalous on yksi asia, jossa voidaan ottaa huomioon sekä ympäristöasiat että talouteen liittyvät tekijät. Eli sitten ympäristö ja talous ja niiden suhde. Meillä on riittävästi näyttöä siitä, että vihreä, vihreä sektori on terve sektori. Myöskin kriisin aikana vihreä sektori, vihreä talous on ollut kaikkien parhaiten häiriötä sietävä talouden sektori. Se on jatkanut, kun kasvanut kriisin aikana, kun ajatellaan työpaikkoja ja liikevaihtoa. Kaikki muut sektorit ovat kutistuneet. Tietystikin odottelemme ensi viikon täysistuntoa Strasbourgissa suurella innolla. Tulemaan siellä paikalla muovia koskeva strategia on asia, jonka otamme erittäin vakavasti. Ei pelkästään eu tasolla, vaan myöskin kansainvälisesti. Henkilökohtaisesti olin mukana G7 maiden ympäristöasioiden kokouksessa. Se oli sillä esityslistalla ja siitä puhuttiin. Muovista puhuttiin myöskin merten roskaantumisen yhteydessä G20-maiden kokouksessa. Kun tu- mitä kiertolateen tulee, muutkin alat otan huomioon, että kuinka paljon kemikaaleja voi käyttää ja mitä kemikaaleja ja niin poispäin. Mainitsitte, mainitsitte Plastic Europe, tai Euroopan muoviteollisuuden. Se on tukenut voimakkaasti myöskin tätä työtä. Entä sitten veden uusia käyttöä? Tämä on erittäin tärkeä asia. Kun puhutaan kiertotaloudesta, Silloin on kyse siitä, että tehokkaammalla tavalla käytetään luonnonvaroja hyväksi, ja vesi on yksi tärkeimpiä luonnonvaroja planeetallamme, ja myöskin talouden kannalta erittäin tärkeä sellainen, joten me tulemme ryhtymään erityisaloitteisiin veden suhteen. Simone puhui joistakin aloitteista. Kenties voi mainita myöskin komission työohjelman, 2010-2017. Siinä vähintäänkin viisi erittäin hyvää aloitetta, jotka on otettu mukaan. Muovistrategia on yksi niistä. Sillä puhutaan tietystikin muovin kierrättämisen ja uudelleen käyttöön, uuden käyttöasteeseen ja muovin päätymiseen elintarvikkeisiin ja meriin myöskin puututaan. Lisäksi muoviriippuvuus on otettu huomioon ja raaka-aineen käyttö, raan jalostamattoman raaka käyttö muovi tuotannossa. Tietystikin otamme huomioon huolestuttaa asiaa, että kierrätysasteen ja myöskin ei-toksisten syklien, kierrätyssyklien varmistamisen. Meillä on myöskin valvontaa menetelmillä voidaan varmistaa se, että kiertotalouden osalta kehitystä voidaan seurata. Lainsäädäntöehdotuksia tulee myöskin mitä tulee minimistandardeihin uuden käytön osalta, ja myöskin juomavesidirektiivi otetaan uuden tarkastelun kohteeksi. Kansallisaloite vuotta 2013 tulee otetuksi huomioon. Simon kysyi myöskin investoinneista. Olen iloinen vuodessani todeta, että suurin osa esirahoituksesta – menee vihreään talouteen. Yksi osa kiertotalouteen. Horisontti 2020-ohjelmassa on myöskin rahoitusta, noin 650 miljoonan luokkaa rahoitusta kiertotaloutta varten eurooppalaisissa teollisuushankkeissa. Teemme työtä myöskin vihreän foorumin perustamiseksi yhdessä Euroopan investointipankin kanssa ja muiden pankkien kanssa. Me pyrimme yhdessä helpottamaan ja kannustamaan vihreitä investointeja kiertotalouteen niin ikään. Tämä mainittiin myös Kroatia. On totta, että jotakin vaikeuksia on. En nyt muista, kuka tuon kysymyksen esitti. On totta, että on olemassa rajat ylittäviä jätteiden kiertokaukokantautumiseen liittyviä ongelmia. Joissakin mukana kaksi jäsenvaltiota – Joskus ongelma on jäsenvaltion ja kolmannen valtion välillä naapuruspolitiikan piirissä. Voidaan tämä myöskin pohtia. Joskus on jäsenvaltio ja naapurivaltio kyseessä, joskus kaksi tai kolme jäsenvaltiota. Meidän täytyy ottaa tämä huomioon keskustelussa. Ja suurimmassa osassa näistä tapauksissa, näitä tapauksia keskustelu jo käyty. Johannes, de Han, Johannes Han on myöskin mukana näissä keskusteluissa. Ja siinä puhui kaasuspääosastosta muuttamisesta maarepääosastoksi. Kun otin TG Maaren kontolla, niin 80 prosenttia oli kalastusta ja 20 prosenttia merten hallinnointia ja valtameriä. Minun mielestäni tämä pitäisi laittaa päin. 80 prosenttia valtamerten hallinnointia, 80 prosenttia kalastusta. Nyt ei pitäisi vähemmän kiinnittää huomiota kalastukseen, vaan pikemminkin lisätä sitä huomiota, joka kohdistuu muihin valtameriin liittyviin asioihin. Entä sitten komission kollegion sisäiset työryhmät? Valtameri koskettaa miltei kaikkia muita komission toimialoja. Olipa sitten kyse ilmastonmuutoksesta tai jostakin muusta. Ymmärrämme, että valtameret ovat kaikkein suurin maailman ilmaston säätelijä. Ja kun on kyse ilmastonmuutoksesta tai biologisesta monimuotoisuudesta tai elintarvikkeista ja ruoan saamisesta planeetalle, kyse ei pelkästään maataloudesta, jonka kautta saadaan ruokaa, vaan myöskin valtamerestä saadaan ruokaa. Nämä kaikki sivuavat valtameripolitiikkaa, nämä toimialat. Näitä asioita käsittelen samanaikaisesti kuin valtameriin liittyviä alueita tai arktisen alueen politiikkaa. Federica Morgherini ottaa huomioon myöskin valtameret ja sen, miten suuri ulkoinen ulottuvuus valtameripolitiikalla on. Mikromuovi ja mikromuovihelmet ovat merkittävä ongelma. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo nyt ryhtyneet yksipuolisesti toimeen tienten korjaamiseksi. Olemme toimineet tässä varovaisesti. Joitakin tutkimuksia on pyydetty, jotta voimme sitten määritellä kantamme. Tämä tulee olemaan osana muovistrategiaa, joka myöhemmin julkistetaan kun on kyse näistä mikromuovihelmistä. On muitakin seikkoja, jotka ovat vielä päivän polttavampia, esimerkiksi pöly, joka syntyy autojen renkaista, kun renkaat hiutuvat tietä vastaan. Tämä on vielä vaarallisempaa. Sitten valaiden rantautuminen ja lintulajien lajin määrän köyhtyminen. Meillä on hyvin vähän tietoa tällä hetkellä valtamerestä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on hyvin vähän tietoa myöskään merten biologisesta monimuotoisuudesta. Jotkut asiat, jotka tapahtuvat maalla, ovat selittävissä välittömästi. Jotkut asiat, jotka tapahtuvat valtamerillä, ovat täysin käsittämättömiä, selittämättömiä, kuten esimerkit, jotka täällä mainittiin kun lentokone katoaa mantereen puolella. Se voidaan gps sanavulla muutamassa minuutissa tai tunnissa löytää, mikäli valtameri katoaa valtamereen. Kestää kuukausia, jopa vuosia ennen kuin se löydetään, jos edes löydetään. Ja sama asia pätee myöskin valaiden rantautumisen suhteen. Valat rantautuvat useammin rannoille Kenties syynä on saastuminen, kenties melusaaste, tutkien aiheuttamat häiriöt valaiden suunnistuskyvylle. Meidän täytyy saada lisää tietoa valta, valtameristä ennen kuin tämä voidaan selittää. Ja mitä Japaniin ja valanpyyntiin tulee, aina kun vieraan Japanissa otan tämän aina esiin ja teen kantamme erittäin selväksi. Puolan metsäkysymys tuli jälleen kerran esiin. Lähetimme Ivovan valtuuskunnan vastaavalta pääosastolta katsomaan, mitä Puolassa metsille tapahtuu. Unescokin on lähettänyt paikalle valtuuskunnan. Me ja Unesco tulimme samoihin johtopäätöksiin. Plastic bags, I think Daniel... Sitten muovipusseista, muovisista kantokasseista. Näitä varten olemassa jo direktiivi. Olemme hyvin paljon työstäneet tätä asiaa. En nyt muista kyseisen henkilön nimeä, mutta hänen kanssaan me päätimme, että asian suhteen täytyy tehdä jotakin. Direktiivi hyväksyttiin vuonna 2015 ja se toimii, koska jotkut jäsenvaltiot ovat jo nyt pistäneet sen täytäntöön. Tätä työtä tullaan jatkamaan ja seuraamaan tilanteen kehittymistä. Faria, edustaja Faria viittasi jätteiden kaukokulkeutumiseen ja räätylöttäviin konflikteihin. Almaarasen kysymys on asia, joka suhteen Juncker on saanut aikaan yhteen, yhteisymmärryksen osapuolten välille Portugalin ja Espanjan osapuolet ovat keskusteita. Toivottavasti ratkaisu löytyy. Olen täysin samaa mieltä kanssani siitä, että kaikkien täytyy kunnioittaa Espoon yleissopimusta ja niin poispäin. Tämä oli ydin materiaali. Komissio on tietystikin sitoutunut pistämään tiukasti täytäntöön EUn ympäristösäännöksiä ja Euratom-säännöksiä. Tässä on mukana myöskin komission jäsen Miguel Cañete. Enterike hävikistä toteaisin, että tämä tullaan ottamaan osaksi kiertotalouspakettia. On täysin pähkähullua, että tälläkin hetkellä monta prosenttia ruoasta menee hukkaan, Yhdysvalloissa vielä suurempi osa, jopa 40 prosenttia, Euroopassa 30 prosenttia menee hukkaan. Henkilö, joka esitti kysymyksen, painotti sitä, että Komissio on antanut ohjeeksi kaikille jäsenvaltioille laatia suunnitelman sen osalta, kuinka ne aikovat puuttua elintarvikehävikkiin ja vähentää sitä. Tavoite on jo asetettu. Myöskin YK on tavoite. Jäsenvaltiot itse joutuvat tekemään suunnitelman. Lisäksi niiden täytyy säännönmukaisesti raportoida aikaansaadusta edistyksestä. mehiläiset sitten? Kun puhuttiin lintudirektiivistä ja habitat-direktiivistä, tämä liittyy tähän Kyse on pölyttäjistä ei pelkästään mehiläisistä, vaan olemassa monia muitakin hyönteisiä, perhosia ja mehiläisen sukuisia eläimiä, jotka ovat kaikki mukana pölyttämisprosessissa. Tämä mehiläisen heittävä ongelma tullaan ottamaan tutkimusten kohteeksi, jotta saadaan aikaan täsmällinen toimi, toimintasuunnitelma pölyttäjien tai mehiläisten suojelemiseksi. Palmuöljykin mainittiin ja metsäkato ja metsien köyhtyminen. Tämä on ja aina ollut ja tulee jatkossakin olemaan komission prioriteetti. Emme toimi pelkästään aktiivisesti EUn sisällä, vaan kyseessä on asia, jonka suhteen meidän täytyy tehdä yhteistyötä myöskin tuottajamaiden kanssa. Olen itse keskustellut Vietnamin ja Indonees, Indonesian ja Malesian edustajien kanssa. Meillä on hy- hyvinkin hyvää kokemusta esimerkiksi FLECT-toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Tämä FLECT on tämä EUn puualaa sääntelevä lainsäädäntöpaketti. Nyt meillä on myöskin Flect Plus-aloite. EU on voimakkaasti peräänkuuluttanut sitä, että metsät pitäisi ottaa tärkeäksi osaksi kestävän kehityksen tavoitteita. Meillä on eri määrä erilaisia faktoreita ja erilaista dynamiikkaa eri maissa, joten meillä ei ole mitään yhtä ratkaisua kaikkiin näihin eri tilanteisiin. Tämä vaatii kollektiivista toimintaa kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla kaikkien sidosryhmien kesken. Vuonna 2016 komissio käynnisti tutkimuksen, jotta me voisimme tehostaa ähm, metsien tuhoutumista vastustavaa toimintaa. Äh, uudistamme tämän ähm, vuonna 2017 ja harkitsemme uuden toimintasuunnitelman tarpeutta. Palmuöljy on jotakin, millä on valtava tuotto hehtaaria kohden tuotteena. Tämä on siis luonnollisesti hyvin tärkeä tuottaja maille. E, jälleen kerran tässäkin yhteydessä hyviä ja huonoja käytäntöjä on olemassa. Emme voi yleistää ja sanoa, että kaikki palmuöljyn tuotanto pitäisi kieltää ja niin edespäin. Me toteamme, että palmuöljyn tuotanto, jota ei harjoiteta kestävällä tavalla, pitäisi täysin päättää kehittää. Uskoakseni ilmanlaatuun äh, liittyen, niin. Thank you very much. Any questions put that were not niin, ehkä päätän tähän. Kaikki kysymykset, joihin en ehtinyt vastata, ovat sellaisia, että voimme niitä käsitellä äm, vielä myöhemmin. Paljon kiitoksia. Kiitoksia, että näin pitkään jäitte, kun kysymyksiäkin on näin paljon. saamme kyllä vastauksia komissiolta. Kiitoksia kovasti kollegat. Seuraava kokous on 13. maaliskuuta. Um, Do you want to have a yes.